und wie schnell Sie auch die wesentlichen Punkte erkannt haben und in Ihren... ...tähän asiaan ja todella sisäistänyt sen. Eli kaikki kunnia esittelijällemme. Haluan kiittää komissiota. Gehofft, dass es zu einem Ergebnis kommt. In... Sanoa, että ensimmäisessä käsittelyssä rehellisesti sanottuna en oikeastaan edes toivonut, että pääsisimme Äh, lopputulokseen, koska tämä asia oli niin monimutkainen ja siinä oli niin paljon kiistoja ja siksi haluankin todella komissiota ja neuvostoa kiittää siitä, että tämä kompromissi on nyt saatu aikaan ja että toisessa käsittelyssä meillä on erinomaiset mahdollisuudet saada aikaan hyvä asetus. Ehkä yksi täydennys vielä minulta. Muuten olen esittelen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa täysin samaa mieltä. Ehkäpä olisi hyvä vielä korostaa, että teollisuuden innovaatiopotentiaali tässä, tällä alalla on aivan todella suuri. Innovaatiopotentiaali moniltakin osin, osin, kun Eurooppaa katsoo. Ja tietenkin turvallisuus. Toinen asia on turvallisuus, turva, korkeat turvallisuusstandardit. Meidän on huolehdittava myös niistä. Sen lisäksi, mitä jo tässä sanottiin, työsuojelusta, ympäristön suojelusta. Ja kun tässä nyt vaikkapa eh, vertaillaan Uuden-Seelannin maanjäristyksen tuhoja ja meidän eurooppalaisia standardejamme, niin näemme, minkälaiset mahdollisuudet nämä yhteiset standardit meille tarjoavat niin, että yhteiset rakennustuotteemme ovat niin turvallisia, että ne eivät maanjäristyksessäkään tuhoudu niin kuin mitä nyt nähtiin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa. Eli samalla haluamme, samalla kun parannamme standardeja, avaamme sisämarkkinat todella yhtenäismarkkinoiksi. Saamme aikaan aivan varmasti erinomaisen kompromissin ja saamme ajallaan toisen käsittelyn päätökseen. Kiitos. Right. Okay, so those... Kiitoksia. Tässä olivat varjoesittelijät. Itse esitän loppuun muutaman kommentin oman ryhmäni puolesta, mutta me olemme yleisesti ottaen yhtä mieltä Tylerin kannan kanssa, Stylerin. Mutta nyt kuulemme, eh, mitä Vais Gerberillä ja sen jälkeen mitä Schwabilla on sanottavaa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Vais Gerber siis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää lämpimästi. Minä aina iloitsen, kun joku todella paneutuu johonkin asiaan näin syvällisesti ja sitten vielä esittelee sen meille muille näin erinomaisesti. Tämä on kyllä hyvä työ pohjallemme. Tosiaan tekninen asiakokonaisuus, eikä tämä helppoa ole, mutta voin jo todeta tai kertoa tässä, että vaikka en olekaan varjoesittelijä, niin yhdessä meidän varjoesittelijämme Hans-Peter Mayerin kanssa tulen paneutumaan tähän asiaan, koska olen siitä hyvin kiinnostunut ja aion todella käyttää tähän paljon aikaa niin, että voin esittää perusteltuja tarkistuksia. Siksi olen jo tänään tuonut mukanani aika yksityiskohtaiset muistiin panot. Älkää ihmetelkö, että tässä nyt menen jo yksityiskohtiin, ähm, koska mielestäni se on aika tärkeää. Ensinnäkin, mitä tulee yhteisen kannan arviointiin, mielestäni se on ihan tervetullut periaatteessa. Esimerkiksi komission ehdotuksessa on välttämättömiä parannuksia esimerkiksi äh, määräysten sitovuuden ja äh, CE-merkinnän suhteen, ja näin voidaan vahvistaa luottamusta koko järjestelmään niin mitä se tarkoittaa? Tuontia kiinnostako China Export? Tämä vanha vitsihan? tässä on kuultu monta kertaa ja nyt kyllä on korkea aika tämän CE-merkinnän ähm, tulla tunnetuksi ja luotettavaksi merkinnäksi. Ja tiettyjä parannuksia tässä toisessa käsittelyssä voidaan kyllä saada aikaan. Ähm, tässä varmaankin peruspyrkimyksenä on se, että saadaan rakennustuotteille aidot todelliset sisämarkkinat aikaan. Ja kuitenkinhan on niin, ja tämän komissiokin on todennut, että jäsenvaltiot edelleen ovat toimivaltaisia ja tuottajat samoin, valmistajat samoin tuotteiden turvallisuuden suhteen, koska hehän tästä ovat viime, ker- viime kädessä vastuussa. Vaikka sitten yhteiset turvallisuusstandardit pyritäänkin samaan aikaan, niin viime kädessä vastuussa ovat jäsenvaltiot. Mielestäni, mitä tulee yhteiseen kantaan, niin osittain. Tässä on edelleen äh, määritelmien epäselvyyttä. Esimerkiksi tämä artikla 5 uusi on mielestäni jossain määrin e- epäselvä. Tässä nimittäin äh, neuvosto tuo uusia määritelmiä esimerkiksi tämän äh, tuoteselvityksen suhteen esimerkiksi eh, valmistettu perinteisin menetelmin tai sarjatuotantona ja niin edelleen. Tässä on näitä eri käsitteitä, mutta ne ovat vailla määritelmää. Eh, ja näin. Tämä saattaa johtaa siihen, että eri jäsenvaltiot tulkitsevat näitä käsitteitä eri tavoin, ja juuri tätähän me emme halua, vaan me haluamme eh, toki tiettyä tulkinnan varaa, mutta kun nämä poikkeukset ovat niin tärkeitä juuri siitä syystä, että jäsenvaltiot ovat turvastandardeista viime kädessä vastuussa, niin mielestäni näiden määritelmien tulisi olla hyvin selkeitä, käsitteiden hyvin selkeitä. No itsehän olen PK-yritysten puolesta puhuja ja SME piirin varapuheenjohtaja ja siksi katson, että kaikkein pienimpien yritysten kohdalla juuri nämä erityissäännöt tulisi katsoa vielä uudelleen läpi. Komission ehdotuksessahan on todettu, että kaikkein pienimmät yrittäjät niin tuotevalmistajien kuin kuluttajienkin puolella ovat, on varoitettu siitä, että ähm, mitä äh, turvatakuisiin tulee tai turvastandarditakuisiin tulee, niin tässä saattaa niiden suhteen olla tiettyjä riskejä, koska luonnollisesti tiettyjä poikkeuksia kaikkein pienempien yritysten suhteen tarvitaan. Yritysten, jotka valmistavat näitä tuotteita, mutta kun on myös niitä pieniä yrityksiä, jotka käyttävät näitä tuotteita, niin mielestäni tässä voi syntyä ongelma koska pk-yritykset valmistajapuolella eivät tarvitse erityissääntöjä, vaan tarvitsevat selkeät säännöt, jotka ovat hyvin sovellettavissa, mutta ei nyt mitään sen suurempia poikkeuksia, mitä turva takuisin esimerkiksi tulee. Sitten vielä rakennustuotteiden kierrätys, esittelijäkin tähän viittasi. Neuvosto yksi, liitteessä 1.7 rajaa tämän kierrätettä kierrätettävyyden ja kun itse pidän kierrätettävyyttä mahdottoman tärkeänä kysymyksenä, niin on olemassa myös välitön uudelleenkäyttö, joka todella toimii niin, että esimerkiksi jotain terässä runkoa käytetään uudelleen. Ja kun puhutaan kierrätettävyyttä, riittävyyden sitovuudesta tai siitä, että se on otettava huomioon, niin tässä on mielestäni vielä parantamisen varaa. No niin, sitten vielä viimeinen juttu. Teksti on olemassa tällä hetkellä vain englannin kielellä ja siksi en ole voinut siihen niin syvällisesti tutustua kuin olisin toivonut. Mutta yksi juttu täältä jo on hypännyt silmääni, nimittäin te 49 tarkistuksessa viittaatte liitteeseen kolme ja REACHin vaarallisiin tai vaarallisiin aineisiin. REACHissähän vaaralliset aineet on jo luetteloitu, enkä minä ymmärrä, miksi tämä työ pitäisi tehdä toiseen kertaan rakennustuote direktiivissä. Minun mielestäni tämä liite kolme voitaisiin poistaa, koska se REACHin puitteissa on jo olemassa. Tässä on vain kaksinkertaista tuplatyötä. Olen hyvin iloinen tästä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, edustaja Weisgerber. Hyödyllisiä kommentteja sitten Schwab. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Minäkin haluan kiittää paitsi esittelijää myös varjoesittelijäämme työstä. Aikataulu on mielestäni ihan mahdollinen. Pari lisäystä vielä. Tässä kyse ei ole yksityiskohdista, vaan toteaisin vaan, että kyllä tässä saattaa saattaa tulla uusia tarkistuksia, jotka eivät ole ää, vielä tunnettuja, mutta tästä halusin vain varoittaa etukäteen. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisiko vielä joku meppi käyttää puheenvuoron? No minäpä itse sitten esitän muutaman kommentin, jos näin ei ole. Edustan nyt tässä ryhmääni, en puheenjohtaja. Ensinnäkin olen erittäin iloinen Catherine Stylerin lähestymistapaan hän on erityisesti puuttunut niihin alueisiin, joissa on kaivattu parannusta. PK-yritysten osalta on saatu aikaan hyvä kompromissi. Ja nyt jos viittaan siihen, mitä Weisgerber sanoi, niin mielestäni on tärkeää tehdä ero siinä, että jäsenvaltioiden täytyy olla vastuussa oman rakentamisympäristönsä turvallisuudesta. Ja tähän juuri Styler viittasi, kun puhui muun mm. muassa rakentamisen normeista, standardeista ja esimerkiksi maanjäristysvaaroista. Meidän täytyy käsitellä tätä kysymystä, koska tietyissä jäsenvaltioissa tarvitaan vielä aivan erityistä testaamista tuotteiden osalta. Ja siksi olenkin tyytyväinen siitä ajatuksesta, että olisi näitä yhteyspisteitä. Ja sehän liittyy siihen, mitä olemme jo pyytäneet hyödykepaketissa tai tuotepaketissa. Tämä tuote- tai hyödykepaketti on avannut tietynlaisen informaatiovirran silloin, kun on kyse sisämarkkinalainsäädännön tulkinnasta. Steilerhan viittasi tähän. Ja sitten haluaisin vielä ilmaista olevani samaa mieltä Steilerin kanssa siitä, että on erittäin tärkeää varmistaa se, että vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuus, sen täytyy olla ihan sama kuin REACHissä. Tämä pätee myös vaarallisten aineiden rajoittamisdirektiiviin. On äärimmäisen tärkeää, että olemme johdonmukaisia, koska tämä on tärkeä kysymys. Meidän ei tule luoda mitään erityistä regiimiä tai järjestelmää rakennustuotteiden osalta, koska saattaa olla, että siellä käytetään vaarallisia aineita, joita käytetään myös muiden teollisten tuotteiden valmistamisessa. Tässä olivat minun kommenttini ja nyt tässä vaiheessa, jos sallitte, Pyydän Styleria vielä vetämään lankoja yhteen ihan lopussa, mutta ehkäpä tässä vaiheessa olisi hyvä kuunnella edu, puheenjohtajavaltion edustajaa ja sen jälkeen DG-yrityksen edustajaa. Ensinnäkin siis neuvosto voisi kertoa meille hiukan siitä, minkälaista edistystä on saatu aikaan neuvostossa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Styler yhteenvedosta. Ja kiitos myös varjoesittelijöille, jotka ovat esitelleet ne näkökohdat, jotka heille ovat tärkeimpiä. Suhteessa siihen, mitä on sanottu, haluaisin esittää muutaman täsmennyksen. Kuten monet ovat täsmentäneet, me tarvitsemme CE-merkinnän, joka mahdollistaa pitämälle menevän harmonisoinnin tuotteiden kier- kierron lisäämiseksi mutta tämä asettaa pikkurajoitteen yritykselle, rajoitteen, jonka olemme rajoittaneet eri poikkeuksin, joista olemme säätäneet artiklassa viisi. Pyytäisinpä kollegoita olemaan vaiteliaampia. Tiedämme, että kaikki tulevat äänestämään, mutta neuvostolla on tärkeä puheenvuoro. Anteeksi, että keskeytin teidät herra Batessa. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Artiklassa 5 me olemme täsmentäneet eri poikkeukset, jotka mahdollistavat muun muassa PK-yrityksille sen, että tietyt CE-merkintärajoitteet eivät koske niitä pääasiassa liittyen rakennustyömaihin, jossa on tuottajayrityksiä, joilla on erittäin täsmällisesti määritelty työmaa. Tuotteet valmistetaan rakennustyömaalla ja työmaat ovat historiallisesti merkittäviä, kuten myös tuotteet. Ja sitten kaikki tuotteet, joille vaadit... Muuten koko tämä ce merkintäruoli asettaisi liian suuren taakan. Eli tämä kos... liittyy pk joita tämä aspekti koskettaa. Toisekseen kiinnititte huomiota se, että täytyy ottaa huomioon työturvallisuus. Sitä mekin toivomme. Mutta tässä on ehkä pieni ero sanassa tulkinta. Asetus liittyy tuotteisiin. Kun te puhutte täytäntöpanosta, niin on tärkeää informaatiota tarjotaan etukäteen, mutta täytäntöönpanon säännöt Kuten totesin, nämä liittyvät jäsenvaltioiden vastuuseen. Tämä ei liity tuotteeseen, vaan rakennustoimintaan. Ja tässäkin on mahdollisuus paran vähentää onnettomuuksia, koska kysymys on pikemminkin onnettomuuksista kuin sairauksista. Mitä tulee yksinkertaistettuun menettelyyn, Olemme neuvostossa siitä keskustelleet. Keskustelut sinänsä ovat kestäneet kaksi vuotta, eli aika monesta asiasta on keskusteltu. Yksinkertaisesti menettely on kiinnittänyt aika paljon huomiotamme. Puhun nyt vain yhdestä yksinkertaistetusta menettelystä, eli siitä, joka liittyy mikroyrityksiin. Mikroyritysten tapauksessa olemme halunneet tarjota mahdollisuuden joka on paljon yksinkertaisempi kuin muille yrityksille, mutta kuitenkin taaten sen, että rakennusten turvallisuus ja vakaus tulee taattua. Olemme tehneet tämän lisätessämme määrittelyn velvollisuuden osoittaa, että menettelyt, eli että valitut metodit ovat ekvivalentteja normien säätämien menettelyiden kanssa, sillä vaihtoehtoja on monenlaisia. Uskon, että aikataulun kannalta, joka on erittäin tiukka, en ehkä puutu muihin asioihin, mutta muistuttaisin, että tämä kierrätys ja muut näkökohdat ovat asioita, jotka erittäin validisti voidaan ottaa kehittelyyn tämän asetuksen puitteissa. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tänne ja päivititte meitä tekemästänne työstä. Tiedän, että eh, <coughs> meidän täytyy tehdä eh, hyvää yhteistyötä, jotta voimme päästä tyydyttävään lopputulokseen ja uskon, että 5. lokakuuta tulette olemaan läsnä työpajassamme, workshopissamme, jolloin voimme keskustella lisää. Sitten ennen kuin annan Stillerille loppupuheenvuoron, niin anna vielä Kosi Kuule puheenvuoron DG-yrityksestä, DG Enterprisesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Styleria hänen tekemästään hyvästä työstä tähän saakka. Tämä on erittäin tärkeä asia, kokonaisuus, erittäin tärkeä sektori. Olen iloinen voidessani sanoa, että suurin osa niistä tarkistuksista, joita suositusluonnoksessa on, ovat ihan hyväksyttäviä komission kannalta. Korostaisin yhtä seikkaa. Se liittyy näihin tuotekontaktiyhteyspisteisiin. Tämä on ihan tervetullut asia, vaikka sananmuodosta voidaan vielä keskustella. Itse asiassa on vielä tiettyjä sanamuotoon liittyviä epäjohdonmukaisuuksia, joita täytyy työstää. Esimerkiksi kun puhutaan yksinkertaistetusta menettelystä ja STDistä, nämä ovat ollut, olleet ongelma. Sitten näihin yhteyspisteisiin, jotka mainittiin, niitähän on kuusi kohtaa. Yksi on problemaattinen, eli tarkistus, joka liittyy vaarallisiin aineisiin, jonka tekin puheenjohtaja sanoitte, vaikka ette silloin pitäneet puheenjohtajan hattua, vaan edi, olitte ryhmän edustajana. Niin, tätä tulisi ehkä vielä parantaa. Me pelkäämme nimittäin, että sanamuoto on sellainen, että se aiheuttaisi tarpeetonta byrokratiaa Ähm, elinkeinoelämälle ja menee päällekkäin REACH-asetuksen kanssa. REACH hän äh, laadittiin mm, kemiallisia aineita silmällä pitäen ja meidän täytyy olla hyvin kielikeskellä äh, suuta, kun ähm, vastaavista asioista me puhumme toisessa lainsäädännössä. Tämähän on hyvin vaikea monimutkainen lainsäädäntö. REACHissä on lainsäädäntö, joka koskee ähm, vaarallisia aineita ja erittäin huolestuttavia aineita. Ja se, liittyy, se edellyttää myös äh, rekisteröintiä ja kemikaalien turvallisuusraporttia. Ja uskon, että suurin osa niistä äh, aineista, joita rakennushankkeessa käytetään, ne tulevat katetuiksi REACH-rekisteröinnin puitteissa. Ja REACH antaa myös äh, mahdollisuuden Richan kattaa myös muut, muut riskialttiit aineet. Mutta muuten kaikki hyvin, kiitos. Uh, well, thank you very... Kiitoksia kovasti. Ja tähän ihan viimeiseen kohtaan tiedän, että pääosastossanne eh, kolleganne tekevät työtä Reachin täytäntöönpanon parissa, joten olisi hyvä, jos voisimme linkittää nämä asiat ja sitten saada aikaan hyvän kompromissin lopussa. Kiitoksia kovasti kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Nyt antaisin vielä puheenvuoron Stylerille, jotta hän voi vetää langat yhteen. Kiitos. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon ja kiitos neuvostolle ja komissiolle. Äh, nämä vaaralliset aineet, C-merkintä, tuotekontaktipisteet, seurattavuus, työturvallisuuden suus, kaikki nämä kohdat menevät oikeaan suuntaan kollegalta kuulen, että vaaralliset aineet, pk-yritykset ja mikroyritykset tulevat olemaan asioita, joista keskustellaan. Kiittäisin teitä kiinnostuksestanne ja, ja kääntyisin tähän alkusittaatiin, eli hyvistä aidoista, ai, hyvät ai, aidat luovat hyvää naapuruutta. Me haluamme luoda aitoja, jotta jotka mahdollistavat sen, että naapurit keskustelevat keskenään niin, että meille syntyy yhteismarkkinat rakennustuotteille. Tapaamme 5. lokakuuta. Tulkaa työpajaan kolmesta viiteen 5. lokakuuta. Kiitos. Kiitoksia kovasti, edustaja Steiner. Tämä oli hyödyllinen mielipiteiden vaihto. Nyt menemme eteenpäin esityslistalla. Ryhdymme äänestämään. Ja nyt toivotan kollegat tervetulleeksi. Niin, vielä muutama ilmoitusasia, koska täällä ei ollut kovinkaan paljon porukkaa alussa paikalla. Voisitteko ystävällisesti olla hiljaa, kun liikuskelette paikasta toiseen? Haluaisin esittää muutaman ilmoitusasian, mutta ensinnäkin, kaikkein ensimmäiseksi haluan sanoa seuraavan. Ja tiedän, että tässä heijastelen valiokunnan tuntoja muutenkin. Haluan, että lähettäisimme myötätunnon ilmauksen kollegallemme Evelin Gebhardille, jonka aviomies kuoli viime viikolla tai kaksi viikkoa sitten. Tiedän, että monet teistä tiedätte jo tästä murheellisesta asiasta, mutta halusin tämän myös pöytäkirjoihin. Minä henkilökohtaisesti tulen kirjoittamaan hänelle, olen kirjoittanut jo ja tiedän, että monet teistäkin olette kirjoittaneet hänelle myötätunnon ilmauksen. Monet meistä ovat, olivat tavanneet hänen aviomiehensä. Hän oli, hän oli kova, kovasti tukenut aina meitä työssämme. On, tämä on suuri menetys meille. Ja uskon, että kaikki haluatte, että, että tällaisen yhteisen myötätunnon ilmauksen lähetämme. Ja toivotamme toki Evelin Gebhardin takaisin, kun hän on valmis tulla jatkamaan työtään sitten kun hän on, hänen suruaikansa on päättynyt tämän murheellisen asian johdosta. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Sitten muihin asioihin. Ensinnäkin halusin sanoa, että tämä kokous lähetetään netissä. Ja ihan vain tiedoksenne olemme nähneet hiukan tilastoja parlamentin webstreamauksesta ja Tämä valiokunta on yksi niistä valiokunnista, jolla on ollut kaikkein eniten eh, webstream-toimintaa. Ainoastaan raha- ja talousasioiden valiokunta on vielä meidän edellämme. Eli tämä osoittaa, että meidän työstämme ollaan kiinnostuneita ja toivon, että tekin pidätte tämän mielessänne. Toiseksi standardisointikysymyksestä, mehän äänestämme siitä kohta, ja muuten sivuminen sanottuna tämä standardointityömme on saanut osakseen paljon kiinnostusta ja olemme saaneet nostettua ö, profiiliamme. Mutta 15.10. illalla Stylerin workshopin jälkeen sen ja Senelek järjestävät pyörän pöydän keskustelun täällä parlamentissa, jossa puhutaan standardoinnin tulevaisuuden avainkohdista. Ja tiedän, että Kosisnik, työtelijäs esittelijämme, tulee olemaan paikassa. Ryyle ja Manders tulevat myös olemaan paikassa ja varmasti, paikalla ja varmasti monet teistä osallistutte keskusteluun. Ja sitten kertoisin, että 11. lokakuuta kokouksen jälkeen kello puoli seitsemän jäsenten salongissa – Sanko juhlii Euroopan kuluttajaverkoston viisivuotispäivää. Te tulette kaikki saamaan erillisen kutsun, mutta merkitkää tämä jo nyt kalenteriimme, koska 27 jäsenvaltion edustaman verkoston jäsenet tulevat olemaan paikalla ja tämä tulee olemaan varmasti hyvä mahdollisuus teillekin saada ääntäne kuuluviin. Ja on hyvä, jos mepit ovat läsnä tällaisessa juhlatilaisuudessa. Sitten ihan lopuksi. Tänään iltapäivällä järjestetään työryhmä palveludirektiivistä, jota minä johdan, koska Gebhardt ei ole paikalla. Niin sekin varmasti herättää kovasti kiinnostusta. Toivon, että olette siis iltapäivälläkin paikalla. Hyvä. Nyt voimme ryhtyä äänestämään. Pyytäisin teitä käyttämään korttia. Katsotaan ensin, että mikä on läsnäolo normaalin tapaan. Uh, so uh, check attendance in our normal way. Eli testataan läsnäolo normaalilla tavalla. Eli ensinnäkin ainoastaan EPPn jäsenet, olkaa hyvä ja pistäkää äänestyslipuke paikalleen. Ainoastaan EPPn jäsenet. Katsotaan montako EPPn jäsentä on paikalla. No nyt on yksi liikaa ylimääräinen EPP-jäsen, joten voisiko joku olla äänestämättä? Meillä on nyt 15 ääntä näkyvissä. Voiko joku olla äänestämättä EPPstä? Hyvä. Eli 14 EPPstä. Äänestys päättyy EPPn osalta. Yksi tyhjä <laughs> näytti olevan, en ymmärrä miksi. Voimmeko, voinko nyt avata äänestyksen S- ja D-ryhmän jäsenille? Kuka ei... Onko kaikilla nyt kortti sisällä? Hyvä. hiljaa lukumäärä nousee. Hyvänen aika. Kyllähän tässä nyt aikaa vierähtää. Eikä kortti toimi, häh? Käyttäkää sitten jotain toista konetta. Tässä tarvitaan kyllä nyt markkinavalvontaa myös korttien osalta. Selvä. Sitten Alde. They're picking up a cart. So oh, we are three, the three of us. All right, that's fine. I don't mind. No, ei se haittaa, jos teitä on kolme. Hyvä. Haluatko äänestää? Ei. Huomaan, että teitä on kolme. Sitten vihreät. Kolme vihreää, näin heidät. ECR. Näin ECR-kollegatkin. Ja minäkin äänestän tänään. No niin, minä äänestän. Ja John Tefelidis on paikalla. Ja kollegannekin näin. Ehkä ei tarvitse edes käyttää kortteja. No, no niin, mennään nyt sitten äänestämään Kosusnikin mietinnöstä. Tiedän, että kompromissitarkistusten osalta on tehty paljon työtä, joten pyydän, että esittelijä esittelisi tämän äänestyksen. Annan puheenvuoron Kosusnikille siis. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já možná opravdu jenom krátce, protože celý report vyvolal po mně velký zájem v odborné veřejnosti, ale i u kolegů. Kiitos. Tämä mietintö on kiinnostut, auttanut meidän valiokuntamme, mutta myös muitakin. Tärkeätä tässä olivat ne aloitteet, jotka koskevat tulevaisuutta. Arvostan ja toivottavasti kaikki arvostatte yhteistyötä niin varjaesittelijöiden kanssa ja myös jotakin muiden ryhmien kanssa imco Tästä oli kovasti hyötyä meille kaikille, että meillä oli kuuleminen, joka järjestettiin tässä vuoden puolivälissä. Erittäin hyödyllinen oli myös käytämme Genevassa, jossa tapasimme kansainvälisiä standardointiorganisaatioita. Pitäisi myös mainita, että ITRE-valiokunta e on kiinnittänyt paljon huomiota tähän mietintään. Sillä on oma lausuntansa ja, ja ITRE-kollegalta e on tullut joukko suosituksia, jotka on osana mietintöä. Uskon, että olemme onnistuneet säilyttämätön vapaaehtoisen lähestymistavan, lähestymistavan, joka on kaikille Euroopassa hyväksyttävä. Voin varmasti puhua varjastelijoiden puolesta, että päätavoittamme on edistää kilpailua ja mahdollistaa kuluttajien osallistuminen. Kiitos yhteistyöstä. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti edustaja Kusosnik tekemästänne työstä ja olen yhtä mieltä kanssanne Taustatyö ja kuulemistilaisuus olivat erittäin tärkeä, tärkeitä elementtejä osoittivat, kuinka tärkeä tämä oma aloite meidän on. Nyt äänestetään. Aloitamme tarkistuksella 12 Bensoniltä puolesta vastaan. No, sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa ensimmäisestä kohdasta Bensonin tarkistus 12. Päättyy äänestys. 23 puolesta 13 vastaan. Nyt Ryylen tarkistus 11 puolesta vastaan. Ty- hyväksytty. Menemme tarkistukseen teollisuusvaliokunnan tarkistuksen 40 ja siihen liittyy suullinen tarkistus Kosisnikiltä. Ketkä puoltavat ITRE 40? Puol- vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme ITREn tarkistukseen 1 puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 13 usealta kollegalta puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 14, jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 15, uskoakseni Karasilta, kohtaan neljä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi Itren tarkistusta, ei äänestetä, vaan äänestetään 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissitarkistukseen yksi puolesta Kompromissi yksi vastaan. Se on hyväksytty yksimielisesti. Siirrymme tarkistukseen 25. Jälleen suullisella tarkistuksella siivitettynä. Ketkä puoltavat 25? Vastaan. Se on hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme kompromissiin kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Näin muodoin siirrymme nyt tarkistukseen 32 suullisine tarkistuksineen puolesta. 32 näin muutettuna siis vastaan. Se on hyväksytty. Vai haluatteko, että tarkistetaan? No tarkistetaan, jotta pysytte hereillä edes. Äänestys alkaa. 32. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 21 puolesta 15 vastaan. Siirryn nyt tarkistukseen 33. Siinäkin on suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 35 on seuraava puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 34 puolesta. Tarkistetaan sähköisesti. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Joku ei äänestänyt. Se kaatui 15 puolesta 20 vastaan. Seitsemän itreltä puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 10. Tarkistus 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 suullinen muutos puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme kompromissitarkistukseen kolme puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme nyt ITREN tarkistukseen neljä puolesta vastaan hylätty. ITREN tarkistus 32 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan Hyväksytty. Tarkistus 41 kohtaan 12 puolesta. Uskokseni... No okei, okay, kuka vastustaa? No, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20, 26 puolesta 10 vastaan. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 44 kohta kohdalta äänestyksenä. Selkeästi näette, että mistä kohtaa tämä katkeaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa Avataan koneellinen äänestys. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 14 vastaan. Nyt siirrymme tarkistukseen 45. Puolesta vastaan hyväksytty 46 puolesta vastaan hyväksytty Itren tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan hyväksytty. 47, se on lisäys. 48 puolesta avataan äänestyskoneellisesti. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 näköjään äänestävän, sanoo puheenjohtaja. Only 36 voted. Only 36, oh, 36 voted, sorry. Okay, so... No niin, joka tapauksessa mm, ei mennyt läpi 17 puolesta 19 vastaan. Siirrymme kohtaan 15. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kom- kompromissi 5. Kohtaan 16. Puolesta. Vastaan. Sekin on hyväksytty. Siirrymme kompromissiin 7. 6. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt kompromissiin 7. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 76 kohtaan 19a uusi puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 80, jossa on suullinen tarkistus. Näette sen äänestyslistasta puolesta vastaan. Tyhjää. Ei nyt ihan tullut selväksi. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. 80. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. 33 puolesta 4 vastaan. Siirrymme tarkistukseen 81, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 87, jossa on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 88 puolesta 88 vastaan hyväksytty. Siirrymme nyt teollisuuden tarkist, ITREN tarkistukseen. Yhdeksän se on lisäys. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 89 on vedetty pois. Bentsenin tarkistus 90 on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 10 kompromissi. Puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 94. Avarilta ja Sulilta puolesta vastaan hyväksytty. 95, se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Itren tarkistuksesta ei äänestetä. Siirrymme Itren 16 puolesta vastaan hyväksytty. Itren 41 puolesta vastaan hyväksytty. Itren 15 puolesta vastaan hyväksytty. 96 Kreutzmannilta puolesta vastaan ei mennyt läpi. 97 revolta puolesta tarkistetaan koneellisesti. 97 äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 17 vastaan. 98 de Jongilta puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan. Hyväksytty. Näin muodoin siirrymme ITREN tarkistukseen 18. Se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan hyväksytty. 102 puolesta vastaan hyväksytty, 103 puolesta vastaan hyvä. Itren 6 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Itren 42, jossa on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme kompromissiin 11 puolesta vastaan hyväksytty. Muut raukeavat. Siirrymme kompromissiin 12 puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Näin muodoin voimme siirtyä Itren 20, 20 puolesta vastaan. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan. Hyväksytty. Itren 19 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 27. Siinä on erillinen äänestys tai kohdalta äänestys. Äänestämme kahdessa osassa. Ensin osa yksi. Näette, missä kohtaa tämä menee poikki. Täällä on kolme osaa, mutta esittelijä lienee vetänyt pois, vetänyt pois kolmosen. Mm, mutta toinen jäsen otti sen kontolleen. Eli kolmessa osassa äänestetään Ensin osa yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vai äänestetäänkin koneellisesti? Osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 15 vastaan. Ääniä kohta kolme olikin vedetty pois. Itren kolmonen raukeaa. Siirrymme Itren 22. Äänestämme puolesta vastaan hyväksytty. 111 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 112 Rochefortilta lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 35, siitä ei äänestetä. ITRE 37 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 113 Ryyleltä. Haluatteko esittää suullisen esityksen? I will only uh, delete... Uh... Poistaisin vain sanan fundamental perustavaa. Sinä kaikki. Uh, so this is in 28. Siis 28a, eli poistetaan sana fundamental. Onko esittelijällä nokan koputtamista? Rap. Olen samaa mieltä. Esittelijä on samaa mieltä. Selvä, hyvä. Äänestämme puolesta. Näin muutettuna. Vastaan hyväksytty. Itren 27 puolesta. Vastaan hylätty. Itren 36 puolesta. Vastaan hylätty. Ikkren 34, jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Itren 33 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt kohta 28, Itren 28 puolesta vastaan hyväksytty. Itren 29 puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Itren 30 puolesta vastaan. Hyväksytty. Itren 31 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kohta 29. Tarkistus 115 puolesta vastaan. Uskoakseni kannattaa tarkistaa. 115 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 15 vastaan. 115 hyväksyttiin. Menemme siis kohtaan tarkistuksen 116. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan hyväksytty. 118. Kosisnikin suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Nyt menemme Itren 38 puolesta vastaan hyväksytty. Itren 39 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Itren kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4, johdanto-osan kappaleeseen D4, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 ja 6 ovat identtisiä puolesta vastaan hyväksytty. 7 jongilta kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kahdeksan ryhdeltä puolesta vastaan Hyl- hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. kymmenen jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt olemme viimeisessä osassa ensinnäkin tarkistus 1, 2 ja 3 sitaatteihin puolesta vastaan hyväksytty. Näin olemme saaneet tarkistuksesta äänestettyä. Nyt haluaisin loppuäänestyksen nimenhuutoäänestyksellä koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys Kosisnikin mietinnöstä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kovasti. Oikein hienoa työtä. Um, ja yritämme saada tämän lokakuun e, täysistuntoon. Ja muistuttaisin teitä, hyvät kollegat, siitä, että parlamentin sääntöjen mukaisesti meillä ei nyt ole enää puheaikaa varjoesittelijöille, mutta muistutan teitä siitä, että te voitte olla salissa, kun Kosisnik esittelee mietintönsä ja sitten voitte yrittää saada puheenvuoron ilman puhujalistaa. Olisi oikein hyvä, jos tämä valiokunta, eh, siis olisi tälle valiokunnalle ja Kosisnikille, jos me olisimme läsnä monilukuisina. Minä ainakin tulen paikalle tukemaan esittelijää, toivottavasti tekin tulette. Kiitän teitä kaikkia vielä kertaalleen. Kovasti on työtä tehty tämän mietinnön eteen. Sitten siirrymme Correia de Camposin lausuntoon, joka koskee Siis sehän on talou- talous- ja rahasianvaliokuntaa varten laadittu. Ja kyse on talouden ohjauksen ja hallinnan parantamisesta. Ne, jotka poistuvat, voitteko poistua hiljaa, koska meidän täytyy vielä jatkaa työtämme täällä. Tämä on meidän lausuntamme talousvaliokunnalle liittyen liittyen yhteisen taloudellisen hallinnan ja vakauskehikon parantamiseen, erityisesti euroalueella. Ja annan puheenvuoron professori Correa de Campusille. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Todella tämä tuli hiukan huonon huonolla hetkellä. Minulla oli toinen äh, valmis äh, asiakirja jo Ekon valiokunnan esittelijälle, mutta hän ei voinut sitä ottaa huomioon aikataulusyistä. Meillä on tässä tiettyjä mielipideeroja ja on kompromissitarkistuksia, jotka on hyväksytty, mutta mitä tulee tähän ALV kysymykseen. Tiedämme, että se on sisämarkkinoille hyvin tärkeää, mutta meillä ei ollut mahdollisuutta saada aikaan tästä sopimusta, joten on täysin mahdollista, että mietintö hylätään merkittäviltä osin ja pyytäisin, että puheenjohtaja antaa minulle ennen loppuäänestystä vielä puheenvuoron niin, että voin sitten tätä loppua varten selittää teille, missä mennään. Joka tapauksessa haluaisin varjoesittelijöitä todella kiittää ponnisteluistaan kompromissin saamiseksi. Kiitos. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten EPPn varjoesittelijä Oui, merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Asiasta on jo keskusteltu. Ensiksikin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut käytettävissämme ja hän on ollut erittäin hyvä kuuntelija ja erittäin avoin kaikkien varjastelijoiden suuntaan. Meillä on ollut suorapuheisia ja virilejä keskusteluja, niin kuin diplomaatit sanovat, mutta vilpittömiä keskusteluja. Ja älyllisesti tyydyttäviä ja kiinnostavia keskusteluja. Kuten esittelijä totesi, tämä lausuntahan sattuu hyvään ja huonoon aikaan. Koska näitä esityksiä nyt on tulossa eri suunnilta, niin meillä on hyvä mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia ehdotuksia ja kontribuoida mielipiteiden kirjoon. Tämä antaa syvyyttä keskustelulle, joka tulee puhuttamaan sekä parlamentti että valiokuntamme vielä vuosia. Ja tämä keskustelu tulee olemaan rikastuttava ja eromme myös rikastuttavat asioita. Tässä mentäessä tälle olen tehnyt suullisen tarkistuksen. Haluaisin korjata sanan tarkistuksestani 36 ja vaihtaa sanan kontrolli Okay, yes, thank you. On the, um... Kiitos. Suullisesta tarkistuksesta tämä kontrollin vaihtaminen surveillanssiin on lingvistinen ja se ei koske muita kieliversioita. Äänestetäänpä jäänen loppuäänestystä. Korea de Campos ja Rouva Le Grip voivat esittää lopuksi pari sanaa. Ehkä meidän täytyy äänestää sähköisestikin, koska erimielisyyksiä on aika paljon. Joten aloitetaanpa tarkistamalla, kuka on läsnä. Joten aloitan äänestyksen kohdasta yksi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Taitaa olla yksi EPPn ylimääräinen paikalla. Can you say your card out? Taisitko korttisi pois? Täytyykö äänestää uudestaan? Ei. Tilanne on ok. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 22 vastaan 15. Kohta kun kaksi äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 24 vastaan 13 puolesta. Kohta kolme. Mennään elektronisesti koko homma läpi. Keskustelua tulee aika paljon. Äänestys alkaa kolmosesta. Ja päättyy. Hylätty. 23.13. 4 De Jong. Äänestys alkaa. Voittakaa äänestää vähän vikkelämmin. Äänestys päättyy. 14.22 kaatui. 5. Le grip poistaminen alkaa. Päättyy. Hyväksytty 22.15. 6 raukeaa. 7 De Young alkaa. päättyy. Kaatui suurella enemmistöllä. Yhdeksän. Kohtaan kuusi tarkistus yhdeksän äänessä salkaa. Päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan, minkä seurauksena hyppäämme nyt kahdeksaan ja osaan kaksi, niin kuin se oli? Osa yksi raukea, kahdeksan osa kaksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 19.18. 18. Tarkistus 10. Korea de Campos puolesta ei nyt elektronisesti, vaan jos ne vastaan. Hyväksytty. Isolla enemmistöllä. Haluatteko, että jatketaan elektronisesti? Okei. Okay. Yksitoista. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 12. Tästä näkyy 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 sähköisesti aloitetaan. Lopetetaan. Hylä, hyväksytty äänellä 1918. Tarkistus 14. Kreutzmann. Äänestys alkaa. 14 Kreutzmann puolesta vastaan. Hyväksytty. 15 Kreutzmann puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 16 Kreutzmann puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 17 Rajat Kampusch puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 18. Poista tarkistus. Aloitetaan elektronisesti. Päättyy. Hyväksytty 23, 14, 19 raukeaa, 20 Kreutzmann puolesta vastaan. tehiä Hyväksytty. Äh, hylätty puheenjohtaja korjaa. Tehdäänpä selväksi. Hylätty. 21. Kahair Kampus. Äänestys alkaa. 21. 20 hylättiin. Äänestys päättyy. Hylätty 23.14. 22 Kreutzmann puolesta vastaan. Hylätty 24 Kreutzmann puolesta vastaan. Samaten hylätty 23 Karajat Campus puolesta vastaan. Tarkastetaan tämä sähköisesti äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 17 puolesta 18 vastaan. 25 Kreutzmann puolesta vastaan. Hylätty. 26 Kreutzmann puolesta vastaa. Hylätty. 27 Confin puolesta. Tarkastetaan elektronisesti. Aloitetaan. Päätetään. Tämä on tasapeli, eli hylätty. 18-18 tyhjä rat, ääni ratkaisi. 29. Kohtaan 12 elektronisesti saman tien. Tarkistus 29, kohtaan 12 äänestys alkaa. Päättyen hyväksytty 23.14. 28 lisäyksenä, eikö niin? 28 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 23 vastaan. 30-31. Kanfanin Kreutzmannin poistoehdotukset Aloitetaan elektronisesti. Äänestys alkaa 3031 ja päättyy. Ja taas tässä peli ja se kaatuu. 18.18. 18. kaksi. Karel Kampos aloitetaan äänestys heti. Äänestys alkaa 32. Ja päättyy. Hylätty. 13.24. Nyt 33 ja 4 poistoja. Elektroninen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23.13. Kratzmanin 35 puolesta. Tarkastetaan sähköisesti. 35 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23.14. 36 Äänestys alkaa. Äänestämme aika hitaasti tänään. Äänestys päättyy. Hänestä 34 äänesti tällä kertaa. Se kaatoi 15 puolesta 19 vastaan. Siirrytään tarkistus 37 kohtaan 16 puolesta vastaan hyväksytty. 38.9 tuli katettua, joten siirrymme kohtaan 4, 18. Ja tarkistus 43 on vedetty pois, joten ne kanfääni 40 äänestys alkaa. 40 alkaa. Ne päättyy. Se kaatoi 12 puolesta 24 vastaan. 44. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 30 puolesta 5 vastaan. 41. Kreutzmannilta. Äänestys alkaa. 41. Ja päättyy. Se kaatui 12.22 ääniin. 42, 42 De Jong lisäyksenä. Äänestys alkaa. 42. ja päättyy. Ja se kaatuu reilulla enemmistöllä. 45 jokalta kollegoita puolesta. Hyväksytty. 46 Kreutzmann puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten halusin sanoa pari sanaa ennen loppuäänestystä. Eh, obrigado, Sr. Presidente. Eh, apesar... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyllähän tämä äänestys, vaikka siinä nyt tietty tasapaino olikin, osoitti, että valiokuntamme on aika jakaantunut, mutta eihän tämä nyt mikään maailmanloppu ole. Eh, eteemme tulee tulevaisuudessa vielä monia tilaisuuksia keskustella juuri näistä asioista visiomme ovat varmaankin aika ideologisesti värittyneitä itse kunkin. Ja ehkäpä kolmessa neljässä tärkeässä kohdassa minun tekstini muuttui aivan täysin ja siksi en eh, sitä oikeastaan enää voi tukea. Kuitenkin haluan kaikkia kiittää yhteistyöstä ja niin kuin totesin, meillä tulee olemaan lukuisia tilaisuuksia palata asiaan. Esittelen teillä täysi oikeus tuohon ja noin politiikassa käy. Elektroninen äänestys loppu lausunnosta. Right. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. 14 puolesta, 18 puolesta 14 vastaan 5 tyhjää. Se sai juuri ja juuri enemmistön. tämä menee nyt talousvaliokuntaan. Paljon kiitoksia. lyhyt tauko ja sitten siirrytään eteenpäin.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 Um, okay, um, let's uh, then proceed with our work. And, um... Jatkamme työtä. Meillä on toinen erittäin tärkeä oma-aloite, mietintö, jonka parissa tulemme tekemään työtä. Ja se liittyy komission uuteen aloitteeseen, joka koskee vähittäiskauppamarkkinoiden valvontaa. Ja valiokunta ja koordinaattorit olivat sitä mieltä, että tämä olisi erittäin tärkeä aihe tällekin valiokunnalle. Koratsa Bild on esittelijä ja hän on aivan oikein järjestänyt meille myös komissiolta esittelyn. John Perjeva Markt DGstä, joka on valiokuntamme hyvä vanha tuttu, on paikalla esittelemässä tämän aiheen. Kuitenkin Koratsa Biltiltä kysyn, onko hänellä ensin jotain sanottavaa esittelijänä. Ehkäpä annan hänelle nyt puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille aiheesta, johda, esitellä meille aiheen ja sitten näemme tämän esityksen. Ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Pansori on varjoesittelijä, mutta en näe häntä paikalla. Styler on paikalla, Luhegard Aldesta on paikalla, minä olen ECRstä paikalla, Ryyle. En tiedä, onko hän vai voisiko joku herättää hänet? Kukkaa vihreiden puolelta puhuu tästä mietinnöstä, tekö? Tekö olette varjo? Kommentti ilman mikrofonia. Niin kyllä tiedät, että teillä on aika paljon tekemistä. Ja sitten Trante Filidis on paikalla ja Salvini. No niin, anna nyt puheenvuoron Koratsa Bildille, jotta hän voi johdatella meidät aiheeseen. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Ma- Kiitos, Michael. Tänään komission pitäisi esitellä erinomainen kertomuksensa esittelevän aiheen. Ja kertoisin, että komissiolta ei tule muita tiedonantoja tai ehdotuksia. Eli meidän haasteemme identifioida tästä komission seuranta kertomuksesta ongelmat, rajoitteet, esteet, ja mahdollisuudet parantaa vähittäiskauppaa avainalueella. hän ei voi toteuttaa. Ajatus on hyvä. Olen oikein iloinen, että sain tämän ensimmäiseksi mietinnökseni. Vähittäiskauppa lyö työpaikkoja 17,5 miljoonalle ihmiselle. Se on Iso eurooppalainen PK-yritysten alueessa on tärkeä se Eurooppa 2020 projektia. Ja halusin tähän pohjaksi näin yhteismarkkinoiden uudelleen lanseerauksen kansalaisille yrityksille Monttimietinnön pohjalta ja meidän täytyy työskennellä tämän komission ja valiokuntamme isän aloitteen pohjalta, joka liittyy tähän uuteen sisämarkkinalainsäädäntöön. Meidän ei pidä hätäillä. Haluan avointa keskustelua teidän kanssa. Tämä on luova prosessi. Meillä ei ole komissiolta ehdotusta. Haluan myös työskennellä sidosryhmien kanssa. Belgia puheenjohtajamaana tulee keskittymään loppupäätelmissään joulukuun kilpailuneuvostossa tähän Single Market Actiin sinne tulee olemaan myöskin vähittäiskauppa sektorina, mutta täytyypä katsoa, mitä Single Market Act eh, tuo, mutta se on pikemminkin täydentävä kuin päällekkäinen tämän aloitteen kanssa. Eli haluaisin nyt kuulla komissiota ja haluaisin vähän tässä sanoa, en halua mitenkään suitsia keskustelua, mutta itse tulen keskittymään eh, haitasektoriin. Good. Yeah, so there, thank you very much for that introduction. Um, Joe Dunn was just reminding me, of course, we have to be... Uh... Niin. Meidän täytyy olla ö, hiukan varovaisia tässä, koska, si, koska me emme ole vastuussa maatalouskysymyksistä. Eli me puhumme tässä ihan laajasti vähittäiskaupasta, mutta kyllä hedelmätkin ovat olennainen osa sitä. Nyt pyydän John Bösemania käyttämään puheenvuoron. Minä siirryn tästä pois, jotta ette näe oman pääni varjoa tuolla ruudulla, screenillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden esitellä tämän mietinnön valiokunnalle. Ymmärrän, että aikaa ei ole kauheasti, joten, ja tekin puheenjohtajalla olette aika tiukka, joten jos tässä puhun yliaikaa tai puhun liian pitkään, niin pyytäkää, että pistä vähän pökköä pesään. 15. ja 16. kesäkuuta tämä mietintö hyväksyttiin ja tavoitteena, no käyn tämän tehokkaasti läpi, mutta tässä esityksessäni aion tarkastella neljä asiaa. Ensinnäkin tavoitteita, toiseksi selitän teille, että tässä on uskoaksemme aivan uusi horisontaalinen lähestymistapa Tämä oli komission ensimmäinen tärkeä markkinoiden valvontaan liittyvä aloite. Kerron tästä ihan kohta hiukan enemmän. Kaikkein kiintoisinta, erityisesti kun ajatellaan mitä Corazza Bild sanoi, niin haluaisin käydä läpi päälöydöksemme, jotka liittyvät siihen, mitä sidosryhmiltä on kuultu. Ja lopuksi kerron hiukan siitä, mihin, missä nyt mennään ja mihin aiomme mennä tämän asian tiimoilta. No ensinnäkin tavoitteista. Raportissa todetaan, että haluamme varmistaa sen, että sisämarkkinavapaudet tulevat noudatetuiksi vähittäissektorilla. Haluamme vahvistaa vahvan taloudellisen toiminnan, mutta haluamme myös edistää innovaatiota ja haluamme myös kunnioittaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota, samoin kuin työntekijöiden ja kuluttajien ja ympäristön suojelua. Tämä on aika laaja tavoitteiden kirjo, mutta haluaisin välittää sen viestin, että kun laadimme tätä raporttia, niin DG Markt Mart laati tätä raporttia, niin 11 pääosastojen johtajaa oli pöydän ympärillä. Ja tällä haluan sanoa, että tämä on todella horisontaalinen aloite. Ja toden tottakin yritämme varmistaa sen, että kun sovelletaan sisämarkkinavapauksia, niin otetaan huomioon myös kaikki poliittiset toimintalinjaan liittyvät tavoitteet joissa palveluita myös säännellään. Me keskustelimme, ja tämä oli pitkä keskustelu valiokunnassa, jos katsotte tätä, tämän raportin ö, otsikkoa, niin me puhumme reiluista vähittäismarkkinoista. Mitä tällä tarkoitetaan? No, EU 2020 tavoitteiden mm, perusteella näiden tavoitteiden täytyy olla innovatiivisia, kestäviä, Vihreän agendan mukaisia vähittäismarkkinoillahan ja vähittäiskaupallahan on erittäin tärkeä rooli tässä, koska se vaikuttaa kuluttajien käyttäytymismalleihin. Ja sen täytyy olla myös osallistavaa. Aivan kuten esittelijä sanoi, niin tällä on erittäin suuri työllistävä vaikutus palvelusektorilla. Eli työllistävä vaikutus on merkittävä joten tähän liittyy myös keskeinen työllisyyselementti. Ja miksi sanon, että meidän täytyy öö, korostaa tätä sanaa reilu. Monet poli... Ei, en tässä halua mitään poliittista statementtia esittää, vaan tarkoitan sitä, että toistaiseksi kukaan ei ole voinut kistää sitä, etteikö vähittäiskauppaa ja vähittäissektoria käytetty nähty sellaisena elementtinä, jonka avulla voidaan torjua inflaatiota. Tämähän on erittäin tärkeä rooli, kun ajatellaan kuluttajiankin etua, mutta ei tässä ole vielä koko tarina. Vähittäissektorilla on myös kvalitatiivinen rooli. Kuluttajat haluavat mahdollisimman paljon laadukkaita, moni, moniaita tuotteita. Eli vähittäissektoria ei pidä nähdä ainoastaan sektorina, joka keskittyy hintakilpailuun, vaan kaikkia näitä muitakin elementtejä täytyy pohtia, kun katsotaan, miten vähittäissektori toimii ja suo, mikä on sen teho. Tämä on siis ihan uusi lähestymistapa meillä komissiossa ja yritämme tarkastella kaikkia tavoitteitamme yhtä aikaan. Ja tämä valiokuntahan on erityisen altis ymmärtämään tätä lähestymistapaa. Kun me puhumme sisämarkkinavapauksista, niin järjestelmällisesti törmäämme sellaisiin kysymyksiin kuin, että pitäisikö meidän, kun avaamme rajat ylittävää kauppaa, niin millä tavalla täytyy ottaa huomioon myös kuluttajat ja terveysaspektit sun muut. Eli tämä oli aivan uusi lähestymistapa ja tämä on ollut erittäin palkitsevaa, kun olemme voineet tehdä hyvää yhteistyötä, läheistä yhteistyötä 11 muun pääosaston kanssa, koska meidän on täytynyt ottaa 11 muun pääosaston politiikat mukaan tähän tekstiin. Ja on aina täytynyt löytää hyvä tasapaino eri seikkojen kesken. Ja tämä liittyy siihen, mitä professori Montin raportissa sanotaan. Tulette olemaan yllättyneitä, miten paljon tässä on samankaltaisuuksia. Ihan tässä alkuun haluaisin sanoa myös sen, että pelkään pahoin, että me emme ainoastaan teettäneet vain tutkimuksia ja sitten tehneet niistä yhteenvetoa, vaan eri, jäsen, eri pääosastoissa, pääosastojen sisällä tehtiin erilaista tutkimustyötä, järjestettiin kaikenlaisia kokouksia, paitsi eri osastojen välillä, myös muiden sidosryhmien kanssa. Ja meillä on pitkä luettelo niistä sidosryhmistä, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä kysymyksestä. Joten tämä oli sisäistä työtä, ja johon kuului paljon konsultaatiota – ja toisaalta meillä on raportti, jossa vedetään yhteen tärkeimmät löydökset. Ja toisaalta meillä on myös työasiakirja, joka liittyy raporttiin, joka sisältää sitä enemmän yksityiskohtia siitä tutkimuksesta, jota olemme tehneet ja siitä näytöstä, jota olemme koonneet tutkimustuloksista. Me halusimme tarkastella sekä tämän sektorin upstream että downstream osaa. Eli halusimme pohtia sitä, että minkälaisia palveluita kuluttajat haluavat ja sen lisäksi mikä rooli palvelualalla on, minkälainen rooli teollisuudella on, jotta voivat saa, saattaa kuluttajien käyttöön sellaisia tuotteita, joita nämä haluavat. Tämä oli tällaista tietynlaista markkinoiden valvontaakin. Tämä liittyy myös työmarkkinoiden toimintaan, sertifikaatteihin, palveluiden tarjoajiin. Tässä on siis monta tekijää mukana. Sitten pohdimme, minkälaisia eroja jäsenvaltioiden välillä on, kun ajatellaan tämän sektorin suoritusta, sen rakenteellisia eroja, taloudellisia eroja – ja pyrimme myös selvittämään sääntelyyn liittyviä eroja jäsenvaltioissa. Työasiakirjan lopussa on luettelo näistä eroavaisuuksista. Me löysimme yksilöimme noin 20 sellaista asiaa, joita nimitämme sisämarkkinaongelmiksi. Korapsi Bildhän tulee laatimaan tästä mietinnön ja me todella toivomme, että sekä neuvosto että parlamentti kertoisivat meille, että mitä näistä ongelmista tulisi priorisoida. Ja mitä tulee näihin päälöydöksiimme, jos ajatellaan asiaa kuluttajan näkövinkkelistä, niin kaikkein tärkein puute on se, että kuluttajilla ei välttämättä ole pääsyä sellaisiin vähittäismarkkinoihin, joihin heillä on varaa. En nyt halua tässä vähittäissektoria kritisoida, mutta selvää on, että tämä on ongelma maaseutualueella. Tämä saattaa olla, olla myös ongelma köyhemmillä kaupunka, kaupunkialueilla. Myös kulutusmahdollisuuksien läheisyys voi olla ongelma, miten lähellä tarjontaa on. Voitaisiin pohtia, että miten tähän ongelmaan voitaisiin puuttua. Yksi kysymys, johon pitäisi puuttua, on suunnittelu. En nyt väitä, että komission tulisi paikallistason yhteiskuntasuunnitteluun puuttua, mutta kun ajatellaan vaikkapa palveludirektiiviä, niin kyllä palveludirektiivi on auttanut meitä pääsemään eroon niin sanotuista taloustesteistä, jotka vaikuttavat sektoriin. Jäsenvaltiot ovat modernisoineet toimintaansa, mutta edelleenkin suunnittelussa on ongelmia. Ainakin tällaista näyttöä me saimme, ja tästä on myös kerrottu raportissamme. Joten meidän kantiltamme on tärkeää, kun keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, niin jos jäsenvaltiot haluavat, että sisämarkkinoiden hyödyt ö, pääsevät mahdollisimman laajaan käyttöön, niin ö, lainsäädäntöä valvovien viranomaisten täytyy tehdä yhteistyötä ja nimenomaan rajat ylittävissä tapauksissa saattaa syntyä vääristymiä. Regio pääosaston kollegamme ovat arvioineet, että noin 35 prosenttia kansalaisista asuu raja-alueilla. Eli jos niillä on ongelmia, niin kyllä sisämarkkinoilla kaiken kaikkiaan on ongelmia. Olemme myös lähteneet siitä, että asuntomarkkinoilla on ollut ja kiinteistömarkkinoilla on ollut ongelmia. Ja tämä varmasti vaikuttaa myös vähittäissektoriin. Eli ö, täytyisi laatia uusia sääntöjä, jotka liittyvät uusien keskusten ö, perustamiseen. Esimerkiksi erityisesti uusissa jäsenvaltioissa kiinteistömarkkinoilla on ollut ongelmia. Toinen tärkeä, ja nyt viittaan nimenomaan vähittäissektoriin, toinen tärkeä ongelma on se, että jos nyt jätetään sivuun markkinoille pääsyyn liittyvät ongelmat, niin meillä on myös ongelmia niin sanottujen franchising-sääntöjen osalta. Franchisinghan on erittäin tärkeä osa tätä sektoria. Eli jos halutaan kehittää uusia bisnesmalleja ja kasvaa nopeasti, niin usein valitaan franchising-tie. Kuitenkin kun meillä on erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät franchising-toimintaan, niin se aiheuttaa rajat ylittävissä tapauksissa ongelmia vähittäissektorilla. Toinen näkökulma ja toinen ongelma on se, että meillä vallitsee erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät epäreiluihin kaupankäyntikäytänteisiin. Viittaan tässä sellaisiin tilanteisiin, joissa vähittäismyyjät ovat valittaneet, että eivät muista jäsenvaltioista välttämättä saa tuotteita myytäviksi. No ei tämä välttämättä ole kilpailun vastaista, mutta sisämarkkinan näkökulmasta tämä kyllä aiheuttaa ongelman, koska jos tavaroiden hankinnassa on ongelmia, niin silloin kyllä sahataan oksaa koko sisämarkkinoiden ytimeltä. Tästäkin löydätte materiaalia tekstistämme. Sitten tavaroiden tuottajat. Tavaroiden tuottajat taas esittävät ihan päinvastaisen väitteen, eli sanovat, että vähittäismyyjät asettavat tuottajille suuria velvoitteita ja vaikeuksia. No, me olemme ö, ottaneet vaarin näistä valituksista, mitään kantaa emme ole vielä maksaneet, mutta voin sanoa, että ne säännöt, joita jäsenvaltiossa on, vaihtelevat kovasti. Siis säännöt, jotka liittyvät juuri tähän ilmiöön. Kilpailu DGssä pyrimme tarttumaan tähän ongelmaan. Mutta pelkkä kilpailulainsäädäntö ei vielä riitä, vaan epäreiluun kilpailuun liittyy säädöksiä, jotka pyrkivät ottamaan huomioon jäsenvaltioiden välisiä sääntöjen eroja, koska ne todellakin estävät sisämarkkinoiden toimintaa. Toinen seikka, joka on tullut esiin, liittyy siihen, että erityisesti PK-yritykset, jotka tekevät, jotka esimerkiksi haluavat kehittää laatu merkkejä, olivatpa ne sitten ympäristöön liittyviä tai muuhun liittyviä, niin usein PK-yritykset joutuvat investoimaan kovasti voidakseen täyttää nämä laatumerkintöjen vaatimukset. Mutta jos haluat jossain muussa jäsenvaltiossa tekevän vähittäismyyjän, vähittäiskaupan toimijan kanssa tehdä yhteistyötä, niin se ei enää toimikaan. Eli Haluan tällä sanoa, että monet näistä niin sanotuista laatuvalvontajärjestelmistä perustuvat tiettyjen standardien noudattamiseen, standardien myöntämiseen, joten jos PK-yritys haluaa tällaisen laatumerkinnän saada, niin se joutuu investoimaan suunnattoman määrän rahaa. Ja jos jo haluaa sitten viedä tuotteitaan johonkin toiseen jäsenvaltioon, niin siinä, tulee taas, siinä on taas lisäkapularattaassa. Toki kuluttajat ja myös vähittäiskauppan sektorilla suhtaudutaan myönteisesti näihin merkintöihin, mutta toisaalta välttämättä ei aina tiedetä, mitä nämä merkinnät edustavat. Tämä merkkimarkkina on hyvin fragmentoitunut, kansallisesti fragmentoitunut markkina-alue edelleen. Sitten työntekijät. Meillä on erilaisia työllisyyshaasteita. Tämähän on erittäin massiivinen työllistävä sektori ja siksi tämä on sellainen ala, jolla myös koulutumattomat työntekijät astuvat peliin. Työntekijöiden laatu vaihtelee merkittävästi myös työehtosopimukset jäsenvaltioittain vaihtelevat riippuen muun muassa yrityksen koosta ja niin edespäin. Ja tämä johtaa suuriin ongelmiin, kun halutaan valvoa lainsäädännön noudattamista. On yksi asia sanoa, että meillä on paljon erilaisia sääntöjä, mutta kun koko sektorikin on niin tilkkutäkkimäinen, niin niin ongelma on se, että jos haluaa kilpailla nimenomaan työolosuhteilla, ja sitten toisaalta on suuri määrä tahoja, jotka kilpailevat ympärillä, niin se aiheuttaa ongelmia. Kuluttajaorganisaatiot tietävät, että että vähittäiskaupalla on ehkäpä kaikkein paras kuluttajalle tiedottamisjärjestelmä ja kuluttajavalitusjärjestelmä. Siellä vallitsee myös yleensä hyvät työolosuhteet ja yleensä työvoimakin on onnellista ja iloista ja tekee työtään laulellen. Mutta tämä on, siis tämä on kaiken kaikkiaan henkilöbisnestä ja vähittäis kauppasektori todella haluaa parantaa tätä kaiken kaikkiaan. Mutta fragmentoituminen on ongelma. Siihen täytyy puuttua. Tähän alaan liittyy harmaata taloutta paljon, joka siis kilpailee näiden työolo, hyvien firmojen työolojen kanssa ja estää laadukkaampien työolosuhteiden kehittämistä koko sektorilla. Kiintoisaa on se, että kuluttajat usein valittavat, että eivät kovinkaan paljon tiedä vähittäiskauppasektorin yhteiskunnallisesta toiminnasta. Vähittäiskauppasektori kyllä mielellään sanoo, että on kaikenlaisia laatumerkkejä ja eettisiä merkkejä, ja tämä on varsinainen kasvun alue jopa lama-aikana. Vaikka kustannuksista halutaan karsia, niin näistä laatumerkinnöistä pidetään silti kärkkäästi kiinni, mutta kysymys kuuluu, että mikä on vähittäissektorin todellinen yhteiskunnallinen suoritus? Jos ihminen ostaa reilun kaupan tuotteita, niin hän tietää, mitä tekee, mutta välttämättä ei kuitenkaan tiedä, mitkä ovat kyseisen alan työolosuhteet. En minä tässä vähittäissektoria kritisoi. Monet haluavat parantaa informaatiojärjestelmää ja niin edespäin ja sille on kysyntääkin tälle tiedolle. Mutta edelleenkin tiedon kulussa on ongelmia. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, taitokysymys. Kyseessä on sektori, jonka työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin suurta. Tämä on ihan normaalia. Siihen liittyy myönteisiä piirteitä useille ihmisille. Ensimmäinen työpaikka on nimenomaan tällä sektorilla. Opiskelijat menevät vähittäissektorille töihin ja sitten siirtyvät elämässään eteenpäin. Mutta Erityisesti nyt, kun tästä sektorista on tullut kaikkein suurin tietotekniikan hyväksikäyttäjä, ja tästähän tulee myös tuottavuutta, jos ajatellaan vaikka tätä äh, just in time äh, äh, asioiden, tuotteiden valmistamista ja niin edespäin, niin tätä varten tarvitaan taitoja. Tarvitaan sellaisia työntekijöitä, joilla toisaalta on kokemusta vähittäismyynnistä, joten tietävät, mitkä, mitkä ovat vähittäissektorin haasteet, jotka sitten toisaalta pystyvät myös soveltamaan näitä uusia teknologioita näihin haasteisiin vastaamiseksi. Ja tämä on sellainen kysymys, jossa, josta kaikki sidosryhmät ja työmarkkinaosapuolet ovat yksimielisiä. DG Työllisyydessä muuten tehdään myös työtä näiden asioiden parissa. Pyritään saada samaan aikaan sopimuksia, eh, joiden avulla voidaan saada taidot kohtaamaan, taidot ja työtehtävät kohtaamaan. Emme ole tarkastelleet ainoastaan tässä kaikessa tämän päivän kuluttajia, vaan myös tulevaisuuden kuluttajia. Sitä, miten tämä sektori voi esittää erittäin tärkeää roolia eh, kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttamisessa. Toki aina kulu, kulu, kysynnän ja tarjonnan lain täytyy toteutua, mutta tämä sektori voi vaikuttaa siihen, miten kuluttajat ö, kuluttavat kestävämmin. Tällä hetkellä rehellisesti puhuttuna ympäristökustannuksia ei ole kovinkaan paljon pohdittu. Nimenomaan tarjoaja, tarjoajat eivät välttämättä ole saaneet riittävästi tietoa muun muassa ympäristösuorituksesta. Viittaan tässä myös logistiikkaan ja niin edespäin. Energian käytön osaltakin, energian käytössäkin on ongelmia. Paljon on puhuttu siitä, kuinka kapasiteettia voitaisiin käyttää käyttää paremmin, mutta esimerkiksi rakennusten energiatehokkuus ja niin edespäin on vielä lapsipuolen asemassa. Kysymys myös kuuluu, että tarjoaako esimerkiksi kiinteistösektori sellaisia rakennuksia, joita halutaan. Tähän liittyy myös, myös suunnittelukysymys. Jos halutaan kehittää vihreitä kauppoja, jotkut suunnitteluviranomaiset, yhdyskuntasuunnitteluviranomaiset ovat avoimempia tällaisen vihreän rakentamisen suhteen. Tästä asiasta täytyy puhua. a key issue which you, I think you know. Ja tiedän, että komissiossa ympäristöpääosastossa vielä tehdään asian eteen työtä, mutta meillä ei ole vielä tällaista yhteistä ympäristötuote strategiaa. Jotkut jäsenvaltiot tuputtavat tietynlaisia metodeja, haluavat edistää niitä ja markkinoilla toimivat vähittäiskauppiat kuitenkin aina törmäävät sisämarkkinoiden tilkkutäkkimäisyyteen. Sitten kaupunkialueiden liikkuvuuspolitiikka – Tähän liittyy muun muassa alueelta alueelle, siis tavaroiden siirtäminen alueelta alueelle, liikenneruuhkat estävät tavaroiden kuljetuksia. No ikävä sanoa, että kaikkein paras keino estää liikenneruuhkia olisi se, että ei mentäisi autolla esimerkiksi kauppaan. Ja viittasin tässä jo siihen, että kulutusmahdollisuuksien läheisyys on ongelma, eikä e-kauppa ole vaikuttanut vielä tähän riittävästi. E-kaupalla on valtaisa potentiaali parantaa tilannetta. Ja puheenjohtajakin tietää sen, että me tällä hetkellä teemme myös e-kaupan parissa työtä. Tämän päivän e-kauppa. No, tietysti sitä aina voi löytää tiettyjä tuotteita tuotteita, muun muassa kirjoja myydään online, mutta vain kaksi, kahdesta neljään prosenttia koko vähittäiskaupasta tapahtuu e-kaupalla. Ja kiintoisaa se, että suuret vähittäiskauppiaat, muun muassa ruoka, elintarvikekauppiaat, tarjoavat myös online tuotteitaan. Uskon, että e-kauppa tällä tavalla tästä vielä kehittyy. Niin, nyt ihan piakkoin lopetan viimeinen dia seuranta. Olemme toistaiseksi saaneet yli sata vastausta. Aivan kuten Kuratsabilt sanoi, niin tämä Single Market Act on asia, jota vielä odottelemme. 20. 9. lokakuuta järjestämme konferenssin, johon tuomme mukaan eri sidosryhmät keskustelemaan. Teki, te, teidätkin on kutsuttu. Aivan kuten esittelijä sanoi, niin puheenjohtajavaltio tällä hetkellä tekee työtä kiivaasti asian parissa. Meitä kiinnostaa kovasti nähdä, mikä teidän prioriteettinne ovat. Ja ei lopuksi, mutta ei vähäisimpänä. Jos mitä ratkaisuja ikinä keksimmekin, niin teemme horisontaalisesti yhteistyötä ei ainoastaan DG Marktin sisällä, vaan kaikkien muiden pääosastojen kesken. Ja kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden esittää näitä ajatuksia ja kuuntele mielelläni kommentteja. Uh, well, John, thank you very much indeed. As... Paljon kiitoksia. Haastat meitä ajattelemaan. Ja teillä on hyvin laaja lähestymistapa. Yksi kommentti minulta ennen kuin annan puheenvuoroja muille, joka ei liity niinkään sisältöön, vaan huomasin, että alussa liitit monet näistä ajatuksista horisontaalisen ajattelun ja äh, Single Market Actin professori Montin kertomukseen ja äh, ystävästi muistuttaisin, että tämä valiokunta herra Grekin äh, mietintö lanseerasivat tämän ajatuksen Sigmaktactin IA-komissio näyttää vähän unohtaneen meidän roolin tässä. En keskeytänyt sinä silloin, mutta, mutta varmaan lähetä tällaista palautetta, että kaikki markkinapääosastossa liittävät tämän ehdotuksen monttiin ja silloin keskustelun semmoinen oikea. Nyt puheenvuoron esittelijän ensiksi. Kommentointia varten sitten varjaesittelijä Letkaan sanotaan Filidens Styler SNDn puolesta. Mrs. Lickergaard, Mrs. Rula, um, um, Mr. Chantafilides, and I will also... Ja minä, minä puhun lyhyesti myös varjoesittelijän Kratzwilt. Kiitos Malcolm Haluaisin onnitella komissiota tästä äärimmäisen ammattitaitoisesta raportista, joka auttaa meitä identifioimaan ratkaisuja. Minä olin itse pk-yrittäjä. Varm, varmasti voimme hyvin käytännön tasolla löytämään teemoja. Meidän täytyy fokusoitua muutamaa teemaa. Kaikkeen emme voi tarttua. Tärkeintä komission esityksessä on, että tämä koskee työpaikkojen luomista ja työttömyyden vastaista taistelua. Väittäiskaupalla on ydinrooli tässä suhteessa. To go myself into, into what are the key areas um, that I think... It... Sitten ennen kuin kerron, mitkä minusta on avainalueita johon keskittyä kuuntelemillani kollegoita. Totta kai minulla on näkemyksiä Äh, kuluttajista ja äh, toimituspuolesta ja väitöskaupasta ja toimituksesta sitten väitöskaupan energiatehokkuudesta, mutta kiitos Malcolm. Thank you, uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöillekin. Kiitos komissiolle. Päivän mietinnän luonnossa on tämmöllä paljon pohdittavaa liittyen näihin neljän alueeseen. Työllisyys on hyvin tärkeä alue ja se, miten ihmisiä kohdellaan työpaikalla. Ja kiinnostavaa on tämä vaihtelevuus ja viimeiset hyvin sitä, että jotkut vähittäiskauppiaat investoivat koulutukseen ja taitojen kehittämiseen – ja kysymys on, miten me rohkaisisimme niitä, jotka eivät investoi inhimillisen pääomaan. Miten me sen tekemisen, onko nimeäminen ja häpeän saattaminen auttaa tai palkinnot, mutta onko väittäiskaupassa mitään tilastoja siitä, kuinka monet väittäis, äh, väittäiskauppiaat sanotaan eurooppalaista laatujohtamis äh, lähestymistapaa inhimilliseen pääomaan. Oma kokemukseni Skotlannista on sellaista, että Asta, joka on ammattiliitto, joka edustaa vähittäiskaupan työntekijöitä, he ovat kampanjoineet väkivaltaa vastaan työpaikalla. Ja se oli, tuo kampanja ansaitsee aplodit. Kenenkään ei pitäisi työskennellä ympäristössä, jossa väkivaltaa uhkaa. Ja tätä alleviivattiin vähittäiskaupassa. mitä sitten tulee online-kauppaan ja tietoteknologian käyttöön. Ilman teknologian edistymistä meillä ei olisi näitä Justin time toimituksia. Väitöskaupas kaupunki tapahtui niin nopeasti. Viimeiset parikymmentä vuosikymmentä kuluttajavalta ja siirtyminen transaktionaalista suhteista suhdemarkkinointiin. Tämä on kiehtova alue. Ja kysymys mitkä hän tulee seuraavaksi? Mikä on seuraava iso askel? Puhumme online-kaupasta. Tiedämme, että monilla isoilla supermarkkinoilla, marketa, on online-vaihtoehtoja. Ihmiset pitävät myönteisenä sitä, että toimitukset tulevat Ovelle. Se on vanhemmille ihmisille hyvä, mutta kaikilla ei ole mahdollisuuksia tähän Äh, jos ajatellaan etäisempiä alueita, mutta jotkut väittäiskauppiaat toimivat näin, toimivat sinnekin. Palvelujen pitäisi ulottua myöskin etäisemmälle alueelle. Ja nyt meillä on vaikeat taloudelliset olot Euroopassa. Väittäiskauppa kärsii myös siitä. Joskus ihmiset kommentoivat ja väittäiskauppakin, että ja pikemminkin kiinteistöpuoli kuin vetäiskauppa. Ihmiset, jotka ostavat näitä kauppapaikkoja, investoivat. Vai voisitko sinä kommentoida, minkälaisia vaikutuksia lamalla on ollut sekä kauppa, kauppakiinteistöjen kauppaan ja vetäiskauppaan? Sitten ilmastonmuutos, jonka kastelia mainitsi. Jotkut vähittäiskaupan alueella ottavat tämän nollapäästöagendan vakavasti – Täällä meidän pitää siis ostaa parhaita käytänteitä, mitä voisimme tehdä jotain. Jotkut toimivat, jotkut eivät tee mitään. Potentiaalia valtavasti. Vähittäiskauppa on elintärkeää työllisyydelle. Puhumme ää, alhaista palkoista. Monet ihmiset vähittäiskaupassa tekevät hienoa työtä, mutta heidän työtään ei arvosteta ihan niin kuin pitäisi Kiitos, että tulit tänne ja nyt tämän. Minä palaan varmasti kotiin viisaampana kuin tänne tullessa. Uh, thank you very much, Catherine. Uh... Kiitos, Catherine. Chair and, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komissiolle siitä, että kerrotte, mikä tilanne on. Jatkaisin tanskaksi. Minä puhun aika lyhyesti. Minä olen sitä mieltä, että me olemme saaneet kertomuksen komissiolta, joka on erityisen kiinnostava, alueen kiinnostava, kuten usein pohjat ovat todenneet. Ja kertomuksestakin selviää, että tämä on erittäin laaja kenttä, kuten huomattu. Tässä on kompromissi useamman pääosasta välillä näköjään. Ja tämä kertoo myös komission jäsenen kunnianhimoista jotain tällä alueella. Minä näkeen, näen myös tässä haasteena, että, että miten me supistaisimme tätä kenttää vähän. Varjo esittelijöiden ehkä pitäisi vähän pohtia, mitä lähestyä tätä. Tässä ei ehkä ole selkeitä prioriteetteja nähdäkseni, että meidän tähän se pitäisi vähän priorisoida näitä ongelmanasetteluja. Me voisimme tarttua esimerkiksi sisämarkkinoiden suuriin hintaeroihin, jotka heijastavat markkinoiden fragmentointia sisämarkkinoilla. Henkilökohtaisesti minä ottaisin myös tämän e-kaupan esille, jota komissio on esitellyt. Ja tähän liittyy myöskin hintojen seurattavuus transparenssimarkkinoilla. Toinen kiinnostava aihe tarttua olivat sopimusehdot ja myöskin äh, immateriaalioikeuksien suoja. Meidän ilahduttavat myös kaikki hyvät ehdotukset, jotka tulevat valiokunnan omasta raportista, jotka liittyvät näihin kahteen kokonaisuuteen, jotka kuluttajat ja yritykset ovat identifioineet. Minä voisin äh, priorisoida näitä mainittuja ongelmat kokonaisuuksia. On oikein kiinnostavaa ja oikein myönteistä, että näitä on yritetty identifioida. Ja meillä on jatkossakin työtä näiden parissa. Ja ehdottaisin ehkä valiokunnalle, että meillä olisi minikuuleminen, jossa meillä olisi edustajia ja esityksiä yrityksiltä, jotka auttaisivat meitä priorisoimaan. Saisimme tietää, mitä tapahtuu ja kentällä. Joten ehdottaisin, että mahdollisimman nopeasti saisimme tällaisen kuulemisen aikaa, jossa voisimme sitä kysymyksiä yrityksille ja kuluttajajärjestöiltä ja muilta kentällä. Mutta kuten sanoin, minä en halua mitenkään rajoittautua tälle alueelle, mutta, mutta varjoistelijoiden pitäisi äh, käyttäisin esittelijä, että me saisimme selvitettyä, missä prioriteetit on, että voisimme vähän kavennettua kenttää, kun tässä on niin paljon tässä kertomuksessa asiaa. Ja odotan niin ole yhteistyötä. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. I think that's a good suggestion. Kiitoksia. Tämä oli hyvä ehdotus ja ehkäpä Koratsa äh, Bild voi myöhemmin kommentoida ajoituksesta. Se varmasti, äh, meidän täytyy varmasti odotella, että mitä Single Market Actiin sisällytetään. Äh, Kuratsa Bild varmasti haluaa, että hänenkin mietintönsä heijastelee tätä asiakirjaa sitten Ryyle. Ähnlich, also ich meine, ich fand so... Samoin itsekin ajattelen, mielestäni tämä esitys ja teksti olivat todella kiinnostavat. Ryhmässäni meillä ei vielä ole ollut tilaisuutta keskustella siitä, kuka meistä kolmesta tässä valtuuskunnassa varjoesittelijän hatun ottaa päähänsä. Mutta kyllä tässä todella täytyy painopisteitä asettaa. Minun mielestäni kaikkea nyt esiin tullutta ei voi yhdessä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä kattaa, joten tätä täytyy ehkä hieman paloitella. Itseäni kiinnosti erityisesti käsite kestävyys ja kauppaketjun avoimuus. Tunnen tämän muun muassa luomualalta, jossa avoimuuden ja läpinäkyvyyden suhteen on suuria ongelmia, samoin kuin reilun kaupan tuotteiden suhteen. Ja kun ajatellaan rajat ylittävää kauppaa, niin ongelmat kasvavat entisestään. Eli tunnen tämän ihan käytännön kannalta. Ja kun teitä nyt kuuntelin, niin kyllä te kaikkein tärkeimmät asiat nostitte esiin, mutta ehkä meidän täytyy tätä hiukan käsitellä kohta kohdalta ja olemmehan me tätä työtä jo tehneet esimerkiksi e-kauppa-mietinnön puitteissa tai herra Foxin mietinnön puitteissa. Sinähän käsiteltiin elintarvikkeita. Eli täytyy hiukan katsoa näitä, näitä asioiden suhteita toisiinsa, ettei turhaan tehdä tuplatyötä. Olen muuten kuullut yhä useammilta kunnallistason vaikuttajilta, tuottajilta, että demografinen kehitys, joka johtaa siihen, että maaseutu on yhä, yhä harvempaan asuttu, ja tämä nostaa sitten esiin ihan ne kysymykset, että miten ihmisistä huolehditaan ja miten esimerkiksi juuri vähittäiskauppa, kun se ei ole kannattavaa näillä alueilla, jotka ovat kovin harvaan asuttuja. Ja kyllä tässä on monia tärkeitä kysymyksiä ja valiokuntana meidän ei auta muuta kuin ehkä keskittyä joihinkin asioihin tässä vaiheessa ja palata muihin myöhemmin. Mr. Trentafilides. Uh, thank you, Chairman, and I want... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää komission edustajaa kattavasta analyysistä. Hän tähdensi aivan asianmukaisia aiheita – ja esitti useita haasteitakin Meidän täytyy vahvistaa vähittäiskauppaa ja vähittäismarkkinoita Euroopan laajuisesti. Ja hän ihan selvästi sanoi, että vähittäismarkkinat ovat omiaan tarjoamaan työpaikkoja useille ihmisille. Ja siksi meidän tulisi kunnioittaa kaikkien jäsenvaltioiden tuotteita. Ei pitäisi päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa tietyt tuotteet, vain tietyt eurooppalaiset tuotteet kertaisivat kaikilla. Täytyy myös kunnioittaa paikallista tuotantoa, paikallisia tuottajia. Nähtäväksi jää, miten Koratsa Bild tätä asiaa käsittelee. Ja toki olemme valmiit tekemään hyvää yhteistyötä keskustelujen mittaan. Kiitos. Sitten hieman minulta varjoesittelijänä oman ryhmän puolesta. Siksi olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että Karatsabellin mietinnän ala on asia, josta varjo että pitää vakavasti keskustella. Meidän täytyy miettiä lisäarvoa ja varmistaa, että me astun muiden valiokuntien varpaille. Samaan aikaan pitää antaa hyödyllisiä mielipiteitä ja maatalousvaliokunta on tässä erittäin tärkeä, Ja tämä ensimmäinen Pointtini Jean Bergevinille on, että DG Maatalous on tehnyt erittäin kiinnostavan tutkimuksen maataloustuotteiden tarjontaketjusta, jossa on tartuttu aika monen asian, jotka sinä olet ottanut tässä mukaan. Ja tarjota Fyrdiksen näkökohta, että pyritään tasapainoon paikallisen tuotannon ja yleiseurooppalaisten että prosessointien jalostettujen tuotteiden välillä, ja kytkeytyy niihin asioihin, mitä sanoit kulutuskysymyksistä ja kestävästä toiminnasta. Eipä pyritä päällekkäisyyksiin, koska tästä mietinnöstä on äänestetty. Se oli vähän kiistanalainen, mutta me olemme laitaneet siitä oman lausuntomme. Mistä sitten oma näkökohtaani? Silmäpistävää esityksessäsi ehkä ei niinkään kertomuksessasi on, että puhut integroidusta lähestymistavasta vasta mutta minun avainongelmani on, jos ajatellaan tätä tarjontaketjua ja verkosta ja miten se toimii, niin jos sitä kritiikkiä näyttää, että sinulla tässä pelissä sekannus epäreilun kilpailun välillä. Tämä epäreilu kilpailu koskeva lainsäädäntö. Ja sitä minun ei tarvitse paljon puhua sille, koska Äh, sitä vastuussa liittyy kuluttajan transaktioihin, mutta ne kysymykset otti äh, esillä olevat pikemminkin kilpailurajoitukset. Ja sinä oikein ajatellut kilpailun operationalisointia useammalla sektorilla. Mutta on käsitelty esimerkiksi autokauppa, esimerkiksi tukokaupan alueella tarjonta rajan yli on. Sitä pidetään erittäin tärkeänä kaupan rajoitteena. Ja jos sinä olet sitä mieltä, että väittäisi kaupassa jotain ongelmia, jotka haluaisivat ostaa tuotteita ja, ja sitten mennä tukkuun äh, business to business pohjalta. Ja jos tällaisella tukkukaupalla on jotain esteitä, niin se vaikuttaa minun, minusta kilpailukyky kysymykselle. Sitten toinen integraatio liittyvä kysymys. Nyt meillä on tämä kuluttajamarkkinoiden tulostaulu scoreboard – ja tutkimuksessa sai tietoa siitä, mutta tämä tuollaista ollut osoittaa, että maittain on suuria eroja, joita ei välttämättä voi selittää markkinat ja normaalilla toiminnalla. Voisitko vahvistaa minulle, että ota tämän kilpailukysymyksen aktiivisesti huomioon? Se minusta on tärkeää. Ja mitä e-kaupan välineisiin tulee? B2B e-kauppa. ja kaupallisten e-kauppasivujen olemassaolo, niitä voidaan nostaa tukkuna tavaraa sieltä. Se, että vähittäiskauppiaat ostavat tavarta tukkuna, se on aika tärkeä tekijä tarjontaketjujen avaamisessa. Eikä minulla ole selvää, että tämä sinun analyysissä erityisen hyvin katsottu tällä hetkellä. Haluaisin kuulla sinun ajatuksia tästä. Toinen näkökohta liittyy vähittäiskaupan rakenteeseen kokonaisuudessaan ja kokoeroihin. Useimmat ovat jo ottaneet tämän esille. Monissa maissa on estetty huolta isojen vähittäiskauppiaiden valtaan ja voimaan suhteessa pieniin. Ja tämä liittyy myös suunnittelukysymyksiin ja muihin. Ja kaupunkisuunnitteluun. Ja kun puhut esimerkiksi suunnittelun vaatimuksista, Useimmissa maissa, omassakin maassa, niin viranomaiset ovat tarkastelleet vähittäiskaupan valtaa. Ja Isossa Britanniassa on ehdotettu muun muassa suunnittelu vaatimusten höllentämisessä, jotta kilpailu lisääntyisi, mutta äh, asiakkaat kuluttajat eivät välttämättä ole kiinnostuneita siitä, että tulee erilaisia kaupan formaatteja, vaikka kilpailu lisääntyisi, mutta mutta kysymys isoista vähittäiskauppilaista on kysymys, johon kannattaa keskittyä. Haluaisin myös kertoa teille informaatiosta, jota monet meistä ovat saaneet teille. Scholdemose taisi saada sitä, kuka muu siellä kun Läkegan oli elinpaikalla. Me kuulimme tästä hölkäpaketin toiminnasta kiinnostavan kertomuksen hänen yritys DGn pääosastoon vastuulla. Ja toivotan jatkatte tätä avointa sektorit ylittävää lähestymistapaa komissiossa. Meillä oli erittäin kiinnostava tapaustutkimus leluvalmistajalta ongelmista, jotka liittyvät epäjohdonmukaiseen äh, hyödykestandardien soveltamiseen eri maissa. Mutta kun hän sitten kysymyksiä, kävi selväksi, että hallitukset ja testaajat eivät suhtautuneet rajoittavasti vaan isot vähittäiskauppiat, ennen kuin ottivat hänen tuotteensa, vaativat, että heidän standardia käytetään. Jos myydään saksalaisille supermarkkinoille, niin äh, supermarketille, niin se sanotaan, että meillä on omat standardit ja me olemme huolestuneista. Äh, Mutta mut, tämä, väittäis, tämä kauppias toimii niin Hollannissa, että tämä on testattu Hollannin standardien mukaan. Sitten saksalaiset sanoo, että ei se riitä, että me haluamme omien standardien mukaan. Ja tämä kysymys riskihallinnasta viipaloi Euroopan markkinat huolimatta yrityspääosastoon huolenaiheesta. Ja me voisimme keskittyä tähän valiokuntana ja, ja sinun eduissa heidänkin. Ja sinun ke- kertomuksessa se ei mainita mitään. No siinä on lyhyt maininta vähittäiskaupan standardeista ja siitä, että säännöt poikkeavat vähittäiskauppiaittain, mutta tässä tapauksessa tässä tapauksessa säännöt, säännöt eivät liity epäreiluihin kauppaan käytäntöihin. Nämä ovat pikemminkin epäreiluja business-to-business-käytänteitä. Mutta kysymys siitä, miten vähittäiskaupat hallitsevat vähittäiskaupan ketjua ja miten ne luovat standardeja ja vievät pohjaa markkinoiden avaamiselle ja miten ne luovat pienyrityksille esteitä vähittäiskaupan tarjontaketjuun pääsemiseksi. Tämän pitäisi olla toimintamme ytimessä ja myös kertomuksesi ytimessä. Ja voisin suhtautua vähän kriittisemmin tässä, että ehkä en tätä asiaa niin selkeästi. Ehkä voimme täydentää tuota Beltin energeettisella työllä, koska tiedän, että hän jakaa käsitykseni tästä asiasta. one small remark about Germany. I know that problem. And we... Yksi huomio Saksasta. Tunnen ongelman myös leludirektiivin osalta. Oli ihan sama ongelma. Maybe we should put this on, reback, put this back on the agenda then. Niin, no ehkä tämäkin asia pitäisi asettaa takaisin esityslistalle. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Arpadidissa on täällä jo seuraavaa kohtaa varten. No, nyt annan puheenvuoron äh, Bergemanille, jotta hän voi puolustaa itseään ja vastata mukaviin kommentteihin. Mutta mehän tunnemme toisemme ihan hyvin. Minä olen tässä vain rakentava, joten annan puheenvuoron sinulle, Jean, niin että voit vastata kommentteihin. Ja sitten annamme vielä puheenvuoron Koratsa Piltille, jotta hän voi kertoa aikataulusta. Well, first of all, thank you, including for the constructive... Kiitos myös rakentavista kommenteista, joihin tulee reagoimaan. Kiitos ystävällisistä kommenteista. Tässä on myös joukko kysymyksiä, jotka esitettiin. Voisiko palata tähän viimeiseen kysymykseen, jonka otit esille, joka on tärkeä puheenjohtaja. Reaktiona siihen, mitä Robert Style sanoi. Se, että rohkaisisimme investointeja inhimillisen pääomaan. Mainitsit sen. Ota otan tämän Neminen Shem-idean esille. Tuohan on kiinnostusta. Jos voitte ottaa loppukäyttäjä kuluttaja, jos he tietävät, että esimerkiksi se tai tuo kauppa soveltaa mainitsemiasi laatustandardeja. Tämä saattaisi valot vaikuttaa valintoihin. Meillä on hyvin vähän tietoa, jota kuluttajat saisivat. Toisekseen puhuisimme väittäiskauppiaiden kanssa. No, tällaiset järjestelmät tuottavat tuloksia. Ne lisäävät kuluttajien lojallisuutta, koska kuluttajat saavat hyvää palvelua. Henkilökunta on ystävällisempää, koulutetumpaa, auttavaisempaa. Yksi isosta kysymyksistä joka tuotteelta tuli esille. Sanotaan paljon vääriä palautuksia. Ja kun tek- tekniikkakammonen ihminen palaa kauppaan kameran kanssa, koska hän on työtänyt patterit sisään väärinpäin. Ja kauppa sanoi, että otapa tästä uusi. Sen sieltä vilkaisisi akkoa ja lähettäisiin takaisin kuluttajille. Kaikkihan me sitten tällaisesta maksamme. Tämä on kouriin tämä esimerkki ongelmista. Mä vastaan kysymykseesi. Kaikki esitteli tai esittelijät myöskin toteavat, että olemme havainneet monta ongelmaa, mutta niitä pitää priorisoida. Ja teillä on mahdollisuus tehdä sitä antamamme tiedon pohjalta mitä tulee tähän väkivalta työpaikalla kampanjaan, mikä on näitä ongelma. Meillä on tämä Iso-Britannian esimerkki. Ja työmarkkinaosapuolet ovat EU-tasolla sopineet juuri käyttäytymissäännöt tällä alueella. Se leviää Euro, Eurokomersin ja Uni Euroopan kesken. Tämä on avainkysymys, mutta sitä käsitellään. Kuten puheenjohtaja totesi, Voimme ottaa sellaista aloittajan kanssa, jota on jo käynnissä, jota ei tarvitse ehkä omassa kertomuksessa niin paljon mainita. Ja sitten laman vaikutus suunnitteluun. Selvästi kävi ilmi, että on sääntöjä, koodeja jäsenvaltiossa liittyen vuokrasopimuksiin – ja ne ovat joustavampia joissakin jäsenvaltioissa kuin toisissa. Ja tämä elementti, joka liittyy tähän vaihtuvuuteen. Vähittäiskaupalla on vähemmän, vähemmän joustavuutta. Ne eivät voi vaihtaa paikkaa nopeasti, koska ne investoivat siihen, että asiakkaat tulevat vähittäismyyntipisteeseen. Ja huomasimme, että paras, parhaisiin käytänteihin liittyy se, että vuokrasopimuksissa on joustavuutta niissä maissa, ja näissä maissa, joissa on joustavuutta, siellä saattaa olla myöskin yritysten elojäänti on suurempaa kuin niissä maissa, joissa vuokrat nousevat joka kolmas vuosi. Tämä huolestuttaa erityisesti pieniä vetäiskauppiaita. Ilmastonmuutos on iso kysymys, olen samaa mieltä. Se liittyy tähän e-kauppaan ja kestävyyteen ja lisätä siihen, mitä te sanoitte, että tämä on merkittävä teema. Väitöskauppa ja osa kyllä ponnistelee ja osa yrityksistä on ihan kärjessä. Varmasti meiltä meni jotkut asiat ohi ja nyt siirryn kritiikkiin, koska pidän haasteesta. Minusta mainitsemasi teemat ovat mukana, mutta muotoilut ovat huonoja, anteeksi, siitä. Sitten tämä toimitusketju on olennainen kysymys. Ja kun minä sanon, että kilpailulainsäädäntö ei päde, siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin teknisesti kilpailulainsäädäntö, jossa on hallitsevan markkina asemaan käyttää väärin tai on ongelmia, kilpailulainsäädäntö voi reaktiona käyttää Tämän sanoisin puheenjohtajalle. Mutta tässä on kahtalainen ongelma. Ensinnäkin, ja olit ihan oikeassa tässä, me emme käsittele tässä B2B, business to business puolelta, me emme käsittele epäreiluja yrityskäytäntöjä. tehän käsittelette kuluttajasuhteita ja me käsittelemme myös yritysten välisiä suhteita niin noissa käytänteissä. Ostajan tai myyjän voiman erojen mukaan. Sopimuksessa saattaa olla ehtoja, lausekkeita, jossa pillin puhaltaminen ongelmien äänen lausuminen on liian kallista. Eli yksi toimija on taloudellisesti riippuvainen toisesta. Esimerkiksi vähittäiskauppia, sen pienikin toimija tarvitsee tuotetta kauppaan. Se tuo niin sanottua jalkavirtaa asiakkaita. Ne ovat epätoivoisia saadakseen näitä. Ja jos tuotetta ei ole, ei, yrityksen henkiinjäänti voi olla pelissä. Tuollaista sattuu. Ja tämä on silloin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvä ongelma, koska pillin, pelin puoltaminen poikki ole mahdollista, jos joutuu hyväksymään ehdot. Tämä pätee kautta ketjun. Parlamentti, komissio ja esimerkiksi enemmän toimitusketju on käsitellyt tätä, mutta ongelma ei ole siinä, että lainsäädäntö ei olisi olemassa, vaan että panon valvomiseen ei ole kannustimia. En tiedä, mikä tähän olisi ratkaisu. Sano sen ihan suoraan. Tämä on kriittisen tärkeää. Ja tämä pätee koko toimitusketju sisämarkkinoiden näkökulmasta. Tämä liittyy siihen ongelmaan, jonka mainitsitkin, hintaerot on näitä objektiivisia syitä hintaeroihin. Mutta outoa meidän mielestä oli, ja myös me mainittiin se, että BKT per capita, voisi ajatella, että jos, jos markkinoilla tulot olisivat isot, hinnat olisivat korkeat, mutta usein asia oli päinvastoin. Erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, uusissa jäsenvaltioissa tuotteet ovat kalliimpia. Tämä ei välttämättä liity siihen, että väitäiskaupalla on vahva asema ja ne ovat niin. Näin voi olla. Mutta jossakin tapauksessa esimerkiksi äh, kiinteistömarkkinat toimivat ihan väärin. Vuokrat ovat korkeat. Ja lainsäädäntö, ei kilpailulainsäädäntö vai, vai esimerkiksi esteet halvemmalle hankinnalle voivat olla, tai halvemmilla toimitukselle voivat olla olemassa. Tämä on monimutkaista, mutta emme ole täysin jättäneet tätä huo- huomiota. Voimme erittäin mielelläni käyn läpi kanssanne, missä ongelma on. Mutta olen samaa mieltä, että tämä vaikuttaa pk-yrityksiin kummallakin puolella, myös pk-yritysten markkinoille pääsyyn. Sitten standardit, ja tämä lelu esimerkki huomasimme, että tässä tämä vähittäiskaupan vastuukysymys. Tämä on riskinhallintakysymys. Haluan pitää huolta, että myyn jotakin, jo, jostain päädy oikeuteen, mutta oliko me reilua? Meillä on myös näyttöä, että kansallinen testaus tai verifiointi on paljon tiukempaa. Kyseessä kansallisilta tuotteelta informaatiota, kun tuote ei ole kansallinen – koska nämä viranomaiset testaavat se tuotteita. Ok. Mutta täytyykö ylittää raja? Ne eivät aina tunnusta, että tuote testataan toisessa maassa. Tässä on... Olen nyt tekee mielelläni työskentelen teidän kanssanne tähän liittyen nämä monimutkaisia kysymyksiä, mutta nämä voisivat selittää hintaeroja. Olet oikeassa, että niitä ei taloudellisesti voi selittää. Lopuksi pyynnän vuolessanaisesti anteeksi, että, että Single Market Actin alkuperä tässä ja syntyä tässä valiokunnassa ei ole mainittua. Olen nöyrä. Tämä olisi pitänyt tehdä. Pyydän anteeksi. Ja herra Grekin erinomainen mietintä sai paljon liikkeelle, tunnustan sen, ja raportoin kollegalle. Näin ei tule toista kertaa käymään. John, thank you very much indeed for... Uh... Kiitoksia kovasti siitä, että kuten tavallista olet sitoutunut tämän valiokunnan työhön ja käsittelet hyvin rakentavasti näitä ehdotuksia, mutta kuten sanottu, meillä on vielä paljon asioita, joista täytyy keskustella. Kiintoisaa on myös se, että ne liittyvät siihen työhön, jota valiokunta on jo aiemmin tehnyt, joten tästä on meille varmasti apua. Me todellakin haluamme myös palata kuluttajatuotteiden turvallisuuteen ja niin edespäin. Joten kun Koratsa Bild lähtee viemään työtään eteenpäin, niin hän varmasti ottaa huomioon kaiken, mitä tähän mennessä on sanottu. Nyt annan hänelle puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille, miten hän aikoo jatko, jatkaa tästä eteenpäin ja millä aikataululla. Olkaa hyvä. Kiitoksia, Malcolm. Tämä oli kovin kiintoisa keskustelu ja uskon, että varjoesittelijöiden kanssa tulemme tekemään hyvää työtä yhdessä. Haluan kiittää kaikkia siitä, että nyt olemme jo voineet yksilöidä tätä sovellusalaa. Meidän täytyy kuitenkin sovellusala rajata jollain tavalla, muuten emme voi antaa syvällisiä ehdotuksia. Täytyy keskittyä niihin aiheisiin, joilla me voimme saada aikaan eroa yhteisön tasolla. Esimerkiksi kauppojen aukioloaika ei ole se asia, jota, jota meidän täytyy pohtia, vaan meidän täytyy pohtia asioita, joiden avulla voimme poistaa tilkutäkkimäisyyttä ja voimme saada aikaan yhteisiä sääntöjä. Tällä on paras vaikutus. Mitä tulee yhdyskuntasuunnitteluun? Yhdyskuntasuunnittelu on äärimmäisen tärkeä asia, mutta usein sitä toteutetaan kuntatasolla, joten en usko, että me voimme yhdyskuntasuunnitteluongelmiin tässä puuttua yhteisön tasolla. Haluan kiittää Michael, äh, provosoinnista. Minähän pidän siitä. Minä olen sisämarkkinaa äh, uskovainen. Minä uskon sisämarkkinoihin ja tietysti vähittäis sektori on erittäin tärkeä pilari sisämarkkinoille. Ja jos me poistamme tilkkutäkkimäisyyden, niin kaikki voittavat, kuluttajat ja bisnes. Ja minä olen aina pyrkinyt täys, täydellistä, kohti täydellistä harmonisointia olen ollut tekemisissä suurten vähittäismyyjien kanssa, muun muassa elintarvike. Sinun, äh, Malcolm, ei tarvitse minua tässä potkia eteenpäin. Minun ristiretkeni on se, että meidän täytyy korjata se suuri ongelma, jo, jonka kaikki pienet yritykset kohtavat Euroopassa, nimittäin se, että suurilla ketjuilla on valta-asema, mutta meidän täytyy toimia järkiperäisellä ja pragmaattisella tavalla. Odotan hyvää yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Well, thank you very much. Uh, well, I... Paljon kiitoksia. Mitä aikatauluun tulee? Well, I... Ai niin, aikataulusta. Jos haluat puhua siitä nyt, niin saat puhua siitä nyt, mutta jos esimerkiksi kuulemistilaisuus järjestetään, niin aikataulu saattaa muuttua. Ehkä on parempi jättää aikatauluasiat myöhempään. Päätetään, mitä halutaan tehdä kuulemisen suhteen ja niin sitten katsotaan aikataulua. Sorry, Juice. Niin, anteeksi, halusin vain vastata. Tai oikeastaan olin jo pyytänyt kuulemistilaisuutta, en maininnut sitä tänään, koska se on koordinaattoreiden heiniä. Ja olen pyytänyt sihteeristöltä, josko voisimme tarkistaa aikataulua, jotta saisimme enemmän aikaa konsultaatiota ja kuulemista varten. Toki tulemme tekemään ehdotuksia aikataulun suhteen. Ensi vuosi kuitenkin tulee kyseeseen. Emme me tämän vuoden loppuun mennessä saa mitään vielä päätökseen. Kiitos. No, well, I agree, and I think that we are expect- Olen samaa mieltä. Ja otamme luultavasti lokakuussa Single Market Actiin, joka liittyy aikatauluusi. Varmaan tämän työpajan vasta nähtyä sitten Puhumme varmaan 2011 alkupuolesta. Paljon kiitoksia. Odotamme kovasti innostunutta työtänne. Siirrytäänpä viimeiseen aamun esityslistan kohtaan, joka on ensimmäinen mielipiteiden vaihto valiokuntamme lausunnosta teollisuusvaliokunnalle liittyen heidän mietintöönsä, joka koskee teollisuuspolitiikkaa globalisoituneena aikana. Te, jotka poistutte, voisitko poistua hiljaa? Kreutzmann varmaan puhuu asiasta enemmän. Tämä on 2020 agendan pääkohtia. Odotamme komission asiakirjaa, joka käsittelee asiaa laajemmin. Joku on livattanut jotain minun postiini tähän liittyen. Eli odotamme teollisuusvaliokunnan aikatauluja. Kreutzmann on esittelijämme. Hän on varmasti, hänen pihonsa ovat järjestelmässä, hän tietää missä mennään. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Teollisuuspolitiikka on äärimmäisen tärkeä Euroopalle ja kyllähän tämän näkee jo siitäkin, kun katsoo, kuinka suuri osuus teollisuudesta on BKT kaikkialla Euroopassa. Kyllä tosin voi nähdä, että rakenteet ovat Euroopassa aika erilaisia. Saksassa vielä 25 prosenttia teollisuustuotannosta eh, BKT ja Englannissa alle 15 prosenttia BKT tulee teollisesta tuotannosta, joten on tietenkin kiinnostavaa nähdä, kuinka kiinnostuneita eri jäsenvaltiot ovat teollisuuspolitiikan suhteen ja sen edistämisen suhteen. Nyt esimerkiksi rahoituskriisin jälkeen on voitu nähdä, että Saksan voimakas vienti ja voimakas teollinen tuotanto toimivat kolmen prosentin kasvuineen veturina koko Euroopalle. Ja täytyykin katsoa, että voisivatko jäsenvaltiot ehkä tehdä enemmän ja huolehtia siitä, että teollinen tuotanto kasvaa. Halusin tämän nyt vain sanoa näin heti alkuun. Tietenkin jäsenvaltiot ovat ratkaisevassa roolissa sen suhteen, mihin suuntaan ne haluavat politiikkaansa ajaa ja kuinka tärkeänä ne pitävät teollisuutta kilpailukykyistä teollisuutta. Sanon tämän tietoisena siitä, että emme voi katsoa vain oman napamme Euroopassa, vaan meidän täytyy tarkastella asiaa globaalistuneessa maailmassa maailmanlaajuisesti. Ja meidän täytyy toimia niin, että me olemme moottoreita niin, että meillä Euroopassa on mahdollisuus markkinoida tuotteitamme kaikkialla maailmassa. Langen ehdotukset ITRE-valiokunnassa ovat erinomainen pohja tälle työlle. Ja nyt minä tietenkin olen katsonut, että täytyykö hänen lähtökohtansa jotenkin vielä täydentää vai tulisiko meidän ehkä keskittyä juuri sisämarkkina kysymykseen. No tietenkin minä haluan asettaa painopisteen sisämarkkinoille Sehän on meidän valiokuntamme tehtävä ylipäätään, mutta ei kai se nyt haitaksi olisi, jos me nyt täydentäisimme kollega Langen esitystä ITRE-valiokunnassa muiltakin osin, jos tarvetta on. Hän kattaa innovaatio- ja tutkimuspolitiikan tässä ehdotuksessaan, ja ehdotus on hyvin laaja ja kattava, ja meidän tulee tietenkin huolehtia siitä, että sisämarkkinat voivat olla hyvin keskeinen tekijä Euroopan teollisuuspolitiikan tukemisessa. Omassa tekstissäni totean, että ei ratkaisu voi olla suunnitelmallisuudessa teollisuuden puitteissa, vaan kyllä meidän täytyy luoda sellaiset puitteet, jotka ovat toimivat, eivätkä johda esimerkiksi tai mene liian pitkälle. Kyllä teollisuudelle täytyy jättää pelivaraa löytää parhaat ratkaisut oman kilpailukykynsä puolustamiseksi. Ja siksi oikeanlaisten puitteiden luominen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi byrokratian purkaminen yhtenä. Kyllä sisämarkkinoiden roolin tulisi tällaisessa teollisuusstrategiassa olla hyvin suuri. Ja Montin raporttihan on osoittanut, että kyllä tässä todella vielä paljon tekemistä on. Komissio aikoo nyt puhaltaa uutta tuulta sisämarkkinoiden purjeisiin ja katsoa, että mihin sääntöjen harmonisoinnilla voitaisiin päästä. Kyllä potentiaalia on hyvin paljon ja samalla jäsenvaltioita pyydetään ottamaan aktiivinen rooli sisämarkkinoiden hallinnassa. Näin kansallisten viranomaisen tulisi tehdä parempaa yhteistyötä ja sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta tulisi paikan päällä huolehtia. Tämä on hyvin tärkeää, sillä olemme voineet toistuvasti todeta, että me valmistelemme direktiivejä ja asetuksia, mutta sitten äh, täytäntöönpano jumiutuu jäsenvaltioiden tasolla, ainakin monien jäsenvaltioiden. Tämähän esimerkiksi palveludirektiivi esimerkkinä on osoittanut. Eli tämä ja byrokratian purkaminen erityisesti PK-yritysten tasolla ovat tuoneet mukanaan paljon helpotusta tilanteeseen, mutta byrokratiaa ja kaksinkertaistakin byrokratiaa ja keskenään ristiriitaisia sääntöjä on edelleen olemassa ja siksi tätä aloitetta täytyykin edistää entisestään. Ja hyvän toimintaan kuuluu myös se, että lainsäädännön vaikutusarviointia toteutetaan ja todella otetaan huomioon se, miten tämä käytännössä on toiminut. ja sisämarkkinoiden äh, toiminnan parantaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen ovat riippuvaisia näistä kaikista tekijöistä. Toki kansalliset äh, rakenteet ovat myös merkittävässä roolissa. Samoin juuri julkiset hankinnat ovat tärkeitä teollisuudellemme ja hankintasääntöjen tulisi olla avoimemmat ja entistä paremmat. Ja meidän tulisi mielestäni lisätä vielä tiettyjä kriteerejä, kuten innovatiivisuus, ympäristöystävällisyys julkisissa hankinnoissa. Teollisen tekijänoikeuksien puolustaminen sisämarkkinoilla on myös hyvin tärkeä seikka ja Euroopan laajuinen patentti on kyllä hyvin tärkeä kysymys juuri innovaatioillemme. On tärkeää myös huolehtia siitä, että Euroopan kilpailukyky ei kärsi omien liiallisten sääntöjen kurimuksessa, kun ajatellaan esimerkiksi vaikkapa päästökauppaa. Se on varmasti aivan erinomainen asia sinänsä, mutta jos Euroopan teollisuus on ainut, joka joutuu päästökaupan toteuttamaan ja kilpailijamme muualla maailmassa vähät välittävät siitä, niin sittenhän meidän teollisuutemme kärsii. Joten kaikesta tästä täytyy myös huolehtia. Samoin avainteknologioiden merkitys. No oikeastaan tämä nyt ei kuulu meidän valiokuntamme toimivaltaan, mutta täytyy huolehtia siitä, että valtion tuet avainteknologioille – ovat sääntöjen mukaisia, eivätkä vääristä kilpailua. Ja näin myös uudet teknologiat, vaikkapa geeniteknologia, bioteknologia, jos ne perustuvat kunnolliseen tieteelliseen tutkimukseen ja riskianalyysiin, voivat edistyä huomattavasti. Eli kyllä meillä tässä paljon on tekemistä. Teollisuuspolitiikka on tärkeää, ajatellen kaikkia jäsenvaltioita. Ja jos jäsenvaltiot kuvittelevat, että vain palveluteollisuus on tulevaisuuden ala, eh, niin ehkäpä ne nyt ovat ottaneet hiukan oppia esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden tilanteesta. Ja se, niin kuin alussa sanoin, että Englannissa BKT vain 15 prosenttia tulee teollisuudesta, niin olen nyt lukenut, että myös Englannissa teollisuuspolitiikkaa yritetään herätellä lisää henkiin ihan työpaikkojenkin vuoksi, että saataisiin luotua kilpailukykyisiä työpaikkoja. Ja kun Iso-Britannia katsoo, niin sehän nyt oli viime vuosikymmenien ja vuosisatojen teollisuusvaltio numero yksi. Ja kyllä, valtioiden täytyy näin itsekin tehdä hyvin paljon, jotta pysyisimme eturintamassa, jotta Eurooppa pysyisi eturintamassa. Mehän kuulimme juuri esimerkiksi lääketeollisuudesta ja muista äh, uudenaikaisista teknologioista. Me teemme keksinnöt ja sitten amerikkalaiset ja kiinalaiset tai japanilaiset äh, huolehtivat lopusta, joten tämäkään ei tietenkään ole kovin myönteistä kehitystä. Lopuksi vielä aikataulusta. Varmaan haluatte siitäkin kuulla puheenjohtaja 11. lokakuuta tämän lausuntoluonnoksen esittely. Määräaika tarkistusten jättämiselle 13. lokakuuta kello 12.00 ja äänestys toimitettaisiin valiokunnassa 18. marraskuuta. Tätä aikataulua teille ehdottaisin. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti Kreutzfeldt tästä kattavasta esityksestä. Minäkin haluaisin äh, antaa puheenvuoron tohtori Martinille yritys DGstä. Meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta pyytäisin esi- kysyisin esittäjältä seuraavaa. Olen ymmärtänyt, että komissiolta tullaan saamaan tiedonanto, joka koskee teollisuuspolitiikkaa globaali, globaalistumisen aikakaudella. Se varmasti jotenkin yhdistetään EU 2020-raporttiin. Enkä ollut ihan varma siitä, että aikooko Langen viedä tämän asian eteenpäin jo ennen kuin komissiolta tulee asiakirja. Voitteko hiukan valaista meille tätä kysymystä? Eli että missä vaiheessa ehkä, tai komission edustaja, missä vaiheessa komissio lähettää meille tämän tiedonannon? Sitten kuullaan kysymyksiä ja voitte vastata niihin myöhemmin. Mr. Chairman, of course. Kiitoksia puheenjohtaja. Toki voin valaista tätä asiaa. Tiedonanto hyväksytään 27. lokakuuta näillä näkymin. Innovaatio, lippulaiva-aloite hyväksyttäneen 16. lokakuuta ja sisämarkkinaperiaateasiakirja 19. lokakuuta. Tämä on se aikataulu, jonka olemme laatineet. Uskomme, että se pitää ellei sitten tule jotain ennakoimattomia vaikeuksia. En kuitenkaan otaksu sellaisia tulevan. was reason that I, that was my No, minun vaikutelmani oli juuri se, että tämä aikataulu olisi paras mahdollinen. Kyllä minun mielestäni näin varmaan olisi hyvä toimia. Oikeastaan tämä kysymys koskee pikemminkin Langen ja vastuuvaliokunnassa, koska jo, jos me 13. lokakuuta mennessä annamme lausuntomme, niin silloin he voivat hyväksyä mietinnön juuri niinä, niillä näppäimillä, kun komissiokin tiedonantonsa julkaisee. Mutta en tiedä, haluaisiko ehkä Lange nyt lykätä omaa mietintöään ehkäpä useammalla viikollakin, jotta hän voi ehtiä sitten kommentoida komission ehdotuksia. Mutta tämä on tietysti teidän kahdenvälinen asia, voitte keskustella asiasta. Se, mitä sanotte, on ihan pätevää ja tärkeää, mutta komissio on nyt ihan piakkoin julkaisemassa ehdotuksensa. Ja jotta voisimme siihen myötävaikuttaa, niin voisi, tai siihen vastata, niin voisi olla hyvä, että odottelemme, kunnes tämä tiedonanto tulee think when we eh, enlarge... Noin, mutta jos tätä lykätään, niin kyllä sekin sopii. Ei siinä mitään ongelmaa ole. Good. Um, we have then... Selvä. Sitten meillä on Abad. The Cambodian Facility ei olekaan paikalla, mutta ehkä pyydän teitä esittämään lyhyitä kommentteja, koska myöhemmin meillä on sitten enemmänkin aikaa puhua, kun mietintö tullaan, ja ehkä sitten Bergman voi kommentoida ja sitten puoli yhteen mennessä saamme keskustella päätökseen. Merci, monsieur, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aikataulun suhteen, jos me saisimme komission tiedonannon ja meidän mietintömme natsaamaan, se olisi kaikkein parasta. Minä jaan se, mitä esittelijä sanoi siitä ensinnäkin, että teollisuuspolitiikan pitää olla prioriteetti ja sitten vuosien hima teollisista tekijänoikeuksista. Liian pitkään sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka on pantu vastakkain. Meidän täytyy nyt hyödyntää sitä, että meillä on Single Market Act tulossa toisaalta ja sitten komissio esittelemme teollisuuspolitiikkaa, jotta me saisimme sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikan marssimaan samaa tahtia. Me tarvitsemme kunnianhimoista politiikkaa, joka luo mahdollisuuksia äh, yrityksille, erityisesti kaikkein pienimmille. Kun me nyt pyritään lausuntoa ää, äh, politiikan vaikutuksista tässä markkinoille, meidän täytyy ajatella myös julkisten markkinoiden roolien. Osa siitä pitäisi varata pk-yrityksille ja pitäisi painottaa tässä ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä. Meidän pitäisi kyetä myös stimuloimaan innovaatiota julkishankinnoissa. Sitten täytyy ajatella myös rahoituksen saantia, vähentää äh, riskipääomamarkkinoiden äh, hajantumista. Meidän on myöskin kehitettävä innovoivia formuloita, kaavoja, jotka äh, voivat sitten toimia, jossa julkinen ja yksityinen sektori voivat toimia yhdessä. Täytyy myös ajatella valtion avun uudelleenajattelua, erityisesti innovoivalla sektorilla. Tässä markkinoiden sisäulottuvuuden lisäksi tämä ulkoinen ulottuvuus meidän täytyy aikaan saada vastavuoroista hyötyä kumppaneittamme kanssa. Ajattelen erityisesti vastavuoroisuutta äh, julkisille markkinoille pääsystä japanilaisilla yrityksillä on pääsy 65 prosenttia meidän markkinoilta ja meillä on 35 prosenttia heidän markkinoilta. Ja sitten immateriaali on merkittävä osa teollisuuspolitiikkaa, koska siinä on kysymys teollisen osaamisen puolustamisesta ja eurooppalaisen politiikan täytyy olla kunnianhimoista ja kuitenkin johtaa konkreettisiin projekteihin. Olen ja siellä on asiasta keskusteltu paljon. Ja tämä täytyy tuota, hyötyä kansalaisille, telsulle ja täytyy hyödyntää tämä lausunto toimintaksemme hyökkäävästi, offensiivisesti, niin että edistäisimme teollisuuspolitiikkaa, joka vastaa sisämarkkinoiden vaatimuksia. Kiitoksia kovasti näistä erittäin hyödyllisistä ja tärkeistä kannanotoista. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy sisällyttää tähän ulkoinen ulottuvuus. Itse olen käynyt keskustelua Japanin kysymyksestä, no se nyt on erillinen ää, kohta. Mutta ehkäpä Japani valtuuskunnan edustajana voimme saada tässäkin edistystä. Sitten de, professori De Campos ää, saa puheenvuoron sitten tohtori Bergman uudestaan ja tätä rataa. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Hyväksyn tämän aikataulun aivan täysin ja ylipäätään työmme varmasti on helpompaa sitten, kun meillä on komission tiedonanto. Se, mitä Kreutzmann tuossa sanoi, olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Tässä on äh, tiettyjä uusia asioita. Siis tässä Langenkin ITRE mietintöluonnoksessa teollisuuspolitiikalla on poliittista merkitystä, se on hyvin tärkeää. Ja kyllä me voimme todella, todella ottaa huomioon sen, mitä herra Kreutzmann tässä sanoi, kun tässä nyt kehitetään uutta politiikkaa, meidän täytyy olla tarkkana ja kaikki tietenkin tiedämme, että teollisuuspolitiikan kehitykselle, teollisuuspolitiikan kehitykselle todella on suuri merkitys juuri sisämarkkinoilla ja ylipäätään patentit ja monet monet muut aiheet, jotka tässä valmistelijamme nostikin esiin. Eikä teollisuuspolitiikka voi ajaa sellaisena kuin mitä tarvittiin 50 vuotta sitten. Meidän on oltava kehityksen ja ajan hermolla. Ajatellaan nyt vaikkapa lääkealaa, lääketeknologiaa ja niin edelleen. Me olemme etulinjassa, mutta Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja liittyvät esimerkiksi lääkkeiden suhteen kehittyneeseen terveydenhuoltojärjestelmään ja koko ajan luodaan uusia tarpeita. Meillä on yhtäältä meillä on kynnysteollisuutta, hyvin suurta teollisuutta, joka kaipaa paljon työvoimaa ja samoin sitten uutta teollisuutta, hyvin rajoittuneilla aloilla, mutta hekin tarvitsevat uutta työvoimaa. Ja olen todella valmistelijamme kommenteista erittäin iloinen, mutta myös muut kollegat, kuten Vaati, ovat mielestäni aivan oikealla linjalla ja yhteistyöstä tulee varmaan erinomaista. Um, well, thank you very much for this. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Aikaa ei paljon enää ole. Mutta ehkäpä pyydän vielä tohtori Bergmania parin minuutin ajan kommentoimaan, jos hänellä on jotain lisättävää. Ehkä voisitte myös hiukan ennakoida sitä, mikä tulevan tiedonannon todennäköinen painopiste tulee olemaan. Ehkäpä sihteeristön täytyy sitten Langenin kanssa vielä pähkällä, että mikä tämän mietinnön osalta strategiamme tulee olemaan ajatuksen niin edespäin suhteen. Dr. Bergman. Thanks a lot, Mr. Haber. Paljon kiitoksia, herra Haber. On liian varhaista sanoa, mitkä pääsuuntaviivat ennen kuin asiakirja on hyväksytty. Selvää on kuitenkin jo, että tavoitteena tulee olemaan kilpailukykyisen vahvan tuotan teollisuuden ylläpitäminen Euroopassa. Ja tämä ei ollut niin selvää silloin, kun haluttiin unohtaa vanhat ja likasteollisuuden alat ja ne puheenvuorot täällä Itressä ovat sellaisia, että olen ainakin tässä vaiheessa vakuuttanut, että komissio ja parlamentti tulevat laulamaan samasta värssykirjasta. Komissio ja parlamentti laittavat kilpailukyvyn ja kestävän, kestävyyden sa- etusijalle. Se tulee olemaan tärkeää, että me olen nähnyt Langen ää, äh, mietintölonnoksen, kun kestävyys määritetään 30 kertaa ja 10 kertaa kilpailukyky. Vähän haluaisimme ehkä vähän enemmän tasapainoa. Meistä ei ole kestävyyttä ilman kilpailua. Uh, there is no competitiveness without... Eikä kilpailua ilman innovaatiota ja kilpailua kilpailua. Näitä eri lipulaivoja ei pidä nähdä mitenkään eri suuntaan ajavina, vaan saman luvun eri osina. Paljon näitä kauppapolitiikasta, sisämarkkinoista, ne kaikki kuuluvat tähän. Ja meidän, myös omien voimavarojen tehokas käyttö. Ja sä että jos joku näistä lipulaiva-aloitteista puuttuu, niin katsokaapa mitä muissa, muiden puitteissa tarjotaan. Vaikea ennenaikaista sanoa näistä uusista aloitteista, mutta jos ajatellaan mitä läksellä me oppineet talouskriisistä, niin tämä toimitusketju, arvoketju näkökulma on erittäin tärkeä tekijä. Ja äskeinen keskustelu vähittäiskaupasta oli myös tärkeää. Ei riitä, että me vahvistamme vain yhtä arvoketjun tekijää. Meidän täytyy tarkastella varjoketjua kokonaisuudessaan. Arvoketju on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta arvoketjun elementit siirtyvät osin tuotantopaikkoihin, jos yksi, kaksi, kolme tekijä siirtyy uuteen kohtaan, kuten paikkaan, niin loputkin siirtyvät. Tämä on läksy, jonka olemme oppineet kriisistä – ja näkyy tarkasti tiedonannossa. Tämä kansallisten eristäytyneiden teollisuuksien käsite ei enää oikein tuota tuloksia. Politiikkareaktiot esimerkiksi autojen romutusjärjestelmät vaikuttavat Eurooppaan kokonaisuudessaan ja moniin sektoreihin. Ja kun mä sanon, että arvoketjut ovat tärkeitä ja kansallisia arvoketjuja enää ei ole, varten kansainvälisiä teollisuuden aloja, niin tämä merkitsee, että me tarvitsemme lisää vahvempaa eurooppalaista hallintaa, parempaa hallintaa. Ja kun haluamme parantaa eurooppalaista hallintaa, olemme sitä, mi- mihin herra Kreutzmann viittasi, eli sisämarkkinoiden, yhteismarkkinoiden vahvuuden lisäämistä. Tämä on yksi vahvuus, joka meillä vielä on muuhun maailmaan nähden – Hintakilpailussa Eurooppa ei pärjää, mutta instituutioissa, infrastruktuurissa, säätelyssä Eurooppa voi kilpailla. Meillä on paljon, mitä voimme tehdä, koska muut liikkuvat nopeasti. Jos me jäämme paikoillemme, se ei riitä, joten älykkäämpi säätely, tämä kilpailukykytestaus, tarkastamme lainsäädäntöehdotuksia, mikä on niiden vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, tulee olemaan avaintekijä. standardoinnin suhteen intellektuaaliset tekijänoikeudet, niin valiokuntana kannalta on tärkeää, että meidän täytyy tehdä kaikkemme bisneksen teidän transaktiokustannusten alentamiseksi. Se pitäisi olla työmme johtoteema täällä valiokunnassa ja EU-toimielimissä. Bisneksen teidän transaktiokustannukset ovat ihan liian korkeat huolimatta lainsäädännön yrityksistä. Bisnesympäristö on vielä liian fragmentoitunut. Mennetään, että hieno säätälainsäädäntö arvioida sen kelpoisuutta, mutta olen vakuuttunut, että samasta psalmikirjasta me laulamme. Technology is failing slightly here. That's, that's better. For giving us... Uh... Niin. Tässä raotetaan verhoa tulevan kiintoisan keskustelun edestä. Meidän täytyy vähän aikatauluakin Pähkäle ja olin tyytyväinen siihen, että te tässä puutuitte kaikkein tärkeimpiin seikkoihin. Kaikki kuulosti kovin rohkaisevalta. Kreutzmann, onko teillä vielä kommentoitavaa ennen kuin lähdemme vai suljenko, lopetanko kokouksen? Kiitokset, tohtori Bergman tässä jo paljon sanoikin. Ja varjoesittelijöiden puheenvuorot osoittivat, kuinka tärkeä teollisuuspolitiikka on. Teollisuuspolitiikan tehtävä on vahvistaa teollisuutta. Jos meillä ei ole voimakasta, kilpailukykyistä eurooppalaista teollisuutta, meillä ei ole myöskään palveluita. Tämänhän olemme keskusteluissa nähneet. Amerikkalaiset ovat aina olleet palvelualansa merkityksestä kovin ylpeitä, mutta nyt ovat nähneet, että vienti esimerkiksi Kiinaan ja muualle ei toimi niin kuin toivottaisiin. Joten palvelualakin toimii vain, jos teollisuus on voimakasta ja uskon, että tästä tulee hyvä lausunto, koska kaikkien meidän ajatukset menevät samaan suuntaan. Kiitos. Well, thank you. Kiitoksia kovasti kaikille näistä puheenvuoroista. Ilmoittaisin, että tämän valiokunnan tehtäväkirjoon liittyen iltapäivällä keskustelemmekin palvelualoista. Kreutzmann juuri sanoi, että Yhteistyötä tehdään myös tuotantoteollisuuden kanssa. Ja kokous alkaa puoli neljältä, ei kolmelta, vaan puoli neljältä. Tuolloin järjestämme työpajan, jossa esitetään briefausasiakirja palveludirektiivin transponoinnista kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisestä. Eli puoli neljältä tulemme tänne, ja se on sitten ainoa aihe, jota käsitellään iltapäivällä. Muistuttaisin, että koordinaattorit kokoontuvat kello 9.30, kello 9 huomisaamuna, 9 tasan. Ja 10.30 toinen tärkeä kuulemistilaisuus, Charles de Moser sitä vetää, ja se koskee tuoteturvallisuusdirektiiviä ja markkinoiden valvontaa. Asiantuntijat tulevat meille esittelemään aihetta, joten tulkaa kuulolle. Ja kollega siis on puheenjohtajana, koska minä itse menen kilpailukykyneuvostoon ja